Okay, colleagues, thank you. Sorry. We're a little... Hyvät kollegat, anteeksi. Pahoittelen, että aloittelemme tässä hieman myöhässä. Se on varmaan minun syyni. Seuraavana kohtana esityslistalla meillä on puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä, esittelijöiden nimittämisistä ja valmistelijoiden nimittämisestä. Tässä nyt ei pitkään mene, koska näitä nyt ei ollutkaan oikeastaan. esittelijöistä ja valmistelijoista meillä on vain kaksi ilmailusopimusta, jotka yleensä tulevat puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. Macau ja Sri Lanka. Ja koordinaattorinen päätös on tämä, eli puheenjohtajat ottavat nämä. Sitten muutamia lausuntoja, joista keskusteltiin. Päätös koordinaattorilta oli se, että toimiin ei ryhdytä Yksi liittyy yhtenäismarkkinoiden toteuttamiseen ja henkilökunnan raporttiin tästä. Ja toinen on tiedonanto kaikista suurimmassa tarpeessa olevien, oleville maille suunnattu räätälöity teollisuus- ja investointipolitiikka. monivuotisten rahoituskehyksistä mietintö, mutta tämä on budjettivaliokunta ja sitten Euroopan asema globaalissa kilpailussa ja koordinaattorit päättivät, että näistäkään ei tehdä mitään. Sitten tutkimukset. Koordinaattorit sopivat, että viime eteenpäin tässä viittä tutkimusta tällä erää. Yksi liit, liittyy kapotaasiliikenteeseen, toinen biopolttoaineisiin, sitten sosiaaliset ö, työolosuhteet, maatalous, ö, maantieliikenteessä, sitten maaseutu, tutkimus ja näitä viedään eteenpäin, mutta sovittelen, että jos tuo paneelin edustajat tarttuvat johonkin näistä tutkimuksista, eritoten biopolttoaineiden vaikutukseen, niin sitten se menee sinne. Hei, puheenjohtaja korja. Rova Lichtenberger, niitä kutsutaankin nyt agropolttoaineiksi. Agropolttoaineet, maatalouspolttoaineet, STOA saattaa tehdä tästä tällaisen duaalitutkimuksen ja jos näin on, niin sitten me pohdimme tätä asiaa myöhemmin. Komitologia uutiskirjettä täällä jaettiin kuulemistilaisuuksista. Sitten koordinaattorit päättivät, että yhteiskuuleminen ITREN kanssa järjestetään verkkojen Euroopasta 24. huhtikuuta aamupäivällä. Tarkastelemme myös sitä, että järjestettäisiin kuulemistilaisuus 8.5. tiistaina 8. toukokuuta aamupäivällä, TNT suuntaviivoista ja iltapäivällä sitten lentokenttäpaketista. Meidän pitää vielä hieman sorteerata tässä, missä salissa tämä voidaan järjestää ja miten nämä järjestelyt menevät, mutta toivena on siis se, että 8.5 tiistai käytetään kahteen kuulemistilaisuuteen aamupäivällä TNT suuntaviivat ja iltapäivällä lentokenttäpaketti. TNT-koordinaattorilta herra Brinkhorstilta tuli kirje, joka oli vastauksena pyyntöön, jonka ö, ihmiset olivat hänelle lähettäneet. Kyllä, kyllä puheenvuoroja otan myöhemmin sitten, kun olen tämän oman ilmoitusasiani tässä hoitanut. Kaikki voivat käyttää sitten puheenvuoron. Koordinaattorit joilla oli kommentteja herra Brinkhorstin kirjeeseen. He voisivat toimittaa nämä kommenttinsa minulle ja minä sitten toimitan ne herra Brinkhorstille hänen kommentteja varten. Mutta tämä oli parlamentin vetomus, joten tämä menee sillä tavalla, että meidän täytyy lähettää hänen kirjeemme hänelle ja hän voi sitten näitä toimittaa eteenpäin ja me omat huolenaiheemme herra Brinkhorstille siis toimitamme. Koordinaattorit sopivat, että rouva Tikkau pysyy meidän ö, vastuuhenkilönämme, mitä tulee ö, valtavirtaistamiseen. Sitten muut asiat. No siinä käytiin aika paljon keskustelua rajat ylittävästä täytäntöönpanosta. Koordinaattorit pyysivät, että puheenjohtaja kirjoittaa herra Kallasille, jotta saadaan selvennystä komission päätökseen tämän direktiivin oikeusperustasta. Näinpä toimimme. Sitten äh, mobiliteettiviikko komissio on päättänyt järjestää 16-22.9. eurooppalaisen liikkuvuuden viikon ja siinä mukana on kaupunkiliikkuvuusesitys 17.18. 9. kokouksessa ja koordinaattorit pyysivät puheenjohtajaa kirjoittamaan puhemies Schulzille ja pyytämään, että parlamentilla pitäisi olla tärkeämpi rooli tässä eurooppalaisen liikkuvuuden teemaviikon tapahtumissa. Stoasta. Robot Tikau ja herra Kansani, jotka ovat edustajiamme, pyydetään esittämään ehdotuksia ja toimittamaan ne koordinaattoreille hyväksyntää varten maaliskuun kokouksessa ja nämä sitten toimitetaan Stoalle. Pitemmät ja painavammat äh, rekat. Puheenjohtaja pitäisi ottaa yhteyttä komissio sen Kallasiin ja ilmaisemaan huolensa siitä, että tällaiset rek- on huolestuttava, että tällaiset rekat saavat laillisesti ylittää kansalliset rajat ennen kuin parlamentti on saanut muodollisen tiedon tästä. Ja tässä pyydettiin myös Kysyttiin, että onko oikeudellisten asioiden yksiköllä sama oikeudellinen näkemys tästä kuin komission jäsenellä. No, minua pyydettiin tämä kysymys esittämään ja näin tein. Tänään minulle kerrottiin, että näistä gigarikoista ei ole luvassa mitään erityistä lausuntoa ja niiden rajat, rajojen ylittämisestä. Ja herra Kalas kenties tulee sitten tänne Tranvaliokuntaan kertomaan aikeistansa kuitenkin. Mitä menettelytapaan tulee, monet valiokunnan jäsenet olivat huolissaan tästä, niin herra Kallas tulee parlamenttiin selittämään tätä päätöstänsä epäilyksettä silloin. Käydään hyvin syvällistä ja kiihkeä keskustelua tämän valiokunnan jäsenten ja herra Kallasin välillä tästä mahdollisesta päätöksestä. Mutta on erittäin tärkeää nyt korostaa teille sitä, että lähtökohtana oli se, että minä olin huolestunut ja koordinaattorit olivat huolestuneita siitä, että tämä päätös tehtiin ilman mitään parlamentin kuulemista. Tämä pointti on nyt saatu esille komissiossa. Komission jäsen on sen hyväksynyt ja hän tulee nyt tänne kertomaan parlamenttiin, mitä hän haluaa tehdä näiden gigarekkojen suhteen ennen kuin mitä julkista julkilausumaa tästä annetaan. Sitten TNT ja verkkojen Eurooppa-väline. Halutaan komissiolta enemmän tietoa siitä, mitkä sisävesisatamat ovat mukana tässä ehdotuksessa niin ydin kuin kattavassa verkostossakin. Komission e, edustaja sanoi, että tässä on hieman sekannusta sen osalta, mitkä sisävesisatamat ovat mukana tässä TNT ja verkkojen Eurooppa tässä niin ydin kuin laajassa verkossakin. Sitten herra Kramer toi esille ilmanlaadun lentokoneissa ja päätettiin, että herra Kramer vie eteenpäin asiaa komission suunnassa ja sitten kertoo koordinaattoreille yksityiskohdista, mitä komissiolta on kuultu asiasta ja mitä muiltakin tahoilta on kuultu asiasta niin, että koordinaattorit voivat sitten tarkastella tätä nimenomaista kysymystä. Sitten vielä herra Koki, Koki päätettiin asettaa IK tehtävän tässä. Hän voi aloittaa tästä työnsä Van Dalen, Lichtenberger, Lightfried, Koch, Katsiani. Tässä oli tämä puhujalista puheenjohtajan koordinaattoreiden ilmoitusta. Jos teille sopii, olisin hyvin kiitollinen. Te ette puhu liian pitkään, herra Van Dalen. Eh, met eh, de positie van commissaris Callas. Niin, kun olen nyt kuunnellut Kallasin kantoja, niin mehän kyllä tunnemme Kallasin miehenä, joka on aina valmis kuuntelemaan meitä, ja olen tyytyväinen siihen, että hän on tehnyt tämän päätöksen. Ja jälleen kerran haluaisin pyytää teitä ja muita kollegoita puhumaan tästä asiasta pitkällisemminkin. Tässähän on kyse pidemmistä ja suuremmista äh, kuorma-autoista autoista, ja tällä hetkellä Hollannissa muun muassa tehdään testejä niiden suhteen. Olen erittäin tyytyväinen kaikkeen siihen, mikä liittyy turvallisuuteen. Äh, nämä testit ovat siis vain myönteisiä, joten ei unohdeta tätä, kun puhutaan näistä pidemmistä ajoneuvoista. No yritetäänpä olla menemättä näistä pitemmistä autoista mihinkä yksityiskohtaisiin keskusteluihin. Odotellaan tästä puheenjohtajan ilmoitusta. Rova Lichtenberger. Äh, ich möchte nur einen kurz... Kiitoksia. Haluaisin lyhyesti vain kommentoida tätä TNT koordinaattoreiden Brinkhorsten ja Turinin kirjelmää. Minä keskustelin kollegoiden kanssa ja olin mukana laatimassa tuota kirjelmää. Ja minusta vaikuttaa siltä, että että tässä on suuren luokan informaatiovajeesta kyse. Toinen huomautus Connecting Europe-fasiliteeteista, erityisestikin kun on kyse sisävesisatamista. Mikäli tässä yhteydessä voitaisiin pohtia myöskin merisatamia ja voitaisiin tarkastella sitä, mistä käytännöstä on kyse. Nythän on pelkästään luettelo satamista olemassa ja erityisestikin etelässä ei ole asetettu mitään painopistealueita tässä suhteessa. Toivoisin, että tässä yhteydessä voitaisiin satamia priorisoida ja pistää, asettaa tiettyjä painopisteitä. Tämä olisi laajemman kuvan kannalta tärkeämpää, mikäli tässä otettaisiin satamata paremmin huomioon ja otettaisiin huomioon parlamentin kannat, jotka ilmenevät parlamentin päätösasemasta. Satamien asema on erittäin tärkeää ja siksi niitä täytyy painottaa. Kyse ei ole pelkästään sisävesisatamista, vaan myöskin merisatamista. Niiden on saatu olemassa pelkään luettelo vain, mutta mitään priorisointia ei ole vielä tehty. Report. Kiitoksia. Minä voin vain kertoa siitä, mitä koordinaattoreiden kokouksessa tehtiin, ja silloin sekannusta aiheuttivat sisävesisatamat nimenomaan. Jos haluatte tätä viedä eteenpäin, niin sehän riippuu teistä, mutta joskus toiste sitten. En minä sano, oletko väärässä vai oikeassa tässä, mutta tämä erityispyyntö liittyy juuri sisävesisatamiin. Herra Lightfried. Vielen Dank. Äh, ich würde mich auch gerne... Kiitoksia. Minäkin mielelläisin, minäkin mielelläni puuttuisin, taikka ilmoittautuisin kiinnostuneeksi näistä gigalainereista, raskaista ajoneuvoista. Minä olen hieman eri mieltä tästä kollegoiden kanssa, mutta tämä teille on se pointti. Pointti on se, että olemassa olevaa lainsäädäntöä on jo olemassa näiden gigarekkojen osalta. Ja neuvosto on jo päättänyt asiasta ja on todettu, että jäsenvaltiot voivat komission myötävaikutuksella joko hyväksyä tai hylätä tällaiset gigarekat. Minun mielestäni nyt täytyy varmistaa, että eurooppalaista lainsäädäntöä ei loukata. Hienoa, että komissaari tulee paikalle ja kertomaan, kertoo meille, miksi hän rikkoo lakia. Mutta tämä minun kuitenkaan sinänsä kiinnosta. Mikä nyt muutetaan lainsäädäntöä? Meidän täytyy pitää kiinni normaaleista no, menettelytavoista. Eli komissio tekee ehdotuksen direktiivin muuttamiseksi ja sitten me käsittelemme, sitten me käsittelemme asiaa, mutta nyt ei ole kyse siitä. Minun mielestäni nyt komissaari on tässä rikkomassa. Komission varapuheenjohtaja on rikkomassa eurooppalaista lainsäädäntöä. Komission kuitenkin sopimusten vaalia. Ja mikäli, mikäli ö, nyt teillä on muuttamassa lainsäädäntöä, pitäisi pikemminkin ottaa askel taaksepäin ja varmistaa, että sääntöjä noudatetaan, mutta sisältö puolen osalta meidän täytyy käydä keskustelua. Lainsäädäntö on se, mikä lainsäädäntö on, eikä komissio voi mennä sitä rikkomaan itse. Commissioner Heldegaard often tell... Niin kuin ja sen Heldegaard usein minulle sanoo, laki on laki. Tämän osalta pointtina on se, että minä olen puhunut komissio kanssa, tehnyt kantamme varsin selväksi Ovatko gigalainerit sitten hyviä tai huonoja? Meillä on erilaisia näkemyksiä kaikilla tästä. Minä olen enemmän teidän kanssa, teidän linjoillanne tässä kuin muutamien muiden linjoilla. Herra Van Dalen on toista mieltä tästä tiedän. Ihan tämä näinkin passaa. Minun huoleni on nyt se, että Euroopan parlamentilla täytyy olla tässä omat oikeutensa ja puheenjohtajana olen tästä huolissani. Ja tämän vuoksi minun mielestä oli aivan oikein nyt ottaa yhteyttä komission jäseniä, jäseniä ja sanoa hänelle, että me emme ole tyytyväisiä tähän prosessiin. prosessiin. Se, että tämä ennen, ennen kaikkea vuoti ja sitten toiseksikin se, että tämä oletettavasti, en tiedä tapahtuiko näin vai ei, kerrottiin asianosaiselle etujärjestölle, mutta ensin komission jäsen täytyy, jäsenen täytyy kertoa parlamentille ennen kuin hän tekee mitään muutoksia poliittisiin päätöksiin. Hän hyväksyy tämän ja näin tulee tapahtumaan. Tämä menee myös sen mukaisesti, mitä te, Lightfried, sanoitte. On tärkeää, että meillä on myös oma oikeudellinen kantamme tästä asiasta. Meillä on nyt komission oikeudellinen kanta tähän. Siinä ilmeisesti sanotaan, että tämä on ihan ok tämänhetkisen lainsäädännön mukaan. On ihan ok, että jäsenvaltiot antavat rajat ylittävään, ylittävään liikenteeseen luvan näille gigajättirekoille. Tämä on subsidiariteettia, mutta tämä on olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja uuden oikeudellisen tulkinnan mukaista sitten. Minä olen sitä mieltä, että koordinaattorit sanoessaan, että tarvitsemme parlamentin oman oikeudellisen kannan, on oik- tämä koordinaattorin kanta oli aivan oikea. Me tarvitsemme oman oikeudellisen kannan tähän parlamentilta. Mm, herra Kallas tulee vielä kertomaan meille päätöksestänsä, eikä anna mitään virallista <coughs> lausuntoa asiasta ulos sitä ennen. Ja tämä antaa myös oikeudellisen yksiköllemme aikaa tarkastella asiaa. Minä oikein pidän kyllä kantaanne tässä aivan oikeana ja validina. Minun puheenjohtajana riippumatta henkilökohtaisesta näkemyksestä, niin täytyy pitää kiinni tämän parlamentin itsemääräämisoikeuksesta oikeudesta ja muista oikeuksista. Ja, ja huole, olen huolissani siitä, että meitä ei tästä radikaalista muutoksesta kuultu. Ja tämä seikka on nyt varmasti vahvasti saatu läpi komission suuntaan. Tiedämmekö me, koska tämä tapahtuu? Tavallisessa kokouksessa vai koordinaattoreiden kokouksessa? Kello on nyt 9.30. Kaksi vailla yhdeksän sain puhelinsoiton tästä, eli yritetään nyt vielä sortteerata asiaa, että milloin tämä tapahtuu. Hyvin hankalahan tässä jotain muuta olisi järjestellä kuin mitä te sanoitte komission jäsen tarvitsee aikaa, me tarvitsemme aikaa myös asian pohtimiseen. Herra Kanchani. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kyllä minulle tämä äh, Stoan äh, kertomus tai mietintö äh, liittyy sopii. Meillähän on jo kaksi mietintöä, niihin ei ole vielä, tietysti, niistä ei ole vielä keskusteltu. No minua kuitenkin huolettaa tämä 8. Maa, toukokuuta takaraja. Nyt on jo helmikuu, joten meidän pitäisi vielä tehdä työtä teen, teen ja tämän verkkojen Eurooppa fasiliteetin suhteen. Kaikkien näiden osalta pitäisi vielä tehdä työtä. Kyllä tämä verkkojen Eurooppa-hanke vielä menee, mutta kyllä TEN-T-verkosto hiukan huolet, nopeuttaa. Meidän pitäisi varmasti nopeuttaa keskusteluita. Me puhuimme eilen sen äh, rahoittamisesta. Ja jos tätä uutta rahoitusvälinettä äh, sovelletaan, niin kyllä sen tulisi meillekin olla täysin selvä joten minun mielestäni meidän tulisi ehdottomasti nopeuttaa tätä ja se tulisi käsitellä aivan eri, erillään tästä verkkojen Eurooppa-fasiliteetista. Äh, mielestäni Tämä pyyntö tulisi ottaa vastaan, se tulisi hyväksyä, koska jos nyt ajatellaan vuoden 2007-2013 ohjelmointia, niin eihän meillä ajatella, miten nopeasti siellä asiat ovat menneet, niin kyllä me olemme ongelmissa. <laughs> Antonio, kyllä minä tätä nopeutin. 8.5. Koska tämä verkkojen Euroopan väline on ensin, se hoidetaan huhtikuussa ja nyt ollaan jo maaliskuussa, tai huomenna on maaliskuu, ei tätä nopeammin voitu hoitaakaan, koska tässä välissä on pääsiäisloma. Ei pelkästään länsi, eh, lännen kristitty eh, pääsiäinen, vaan myös ortodoksien pääsiäinen, joka on hieman eri päivänä. No, minusta ei varmaan tule, en luullut tulevani pääsi, erilaisten pääsiäisten asiantuntijaksi, mutta tässä nyt ollaan menossa mutta meidän täytyy saada salit ajoissa, jotta voidaan sitten eh, kutsua asiantuntijat ja muut ihmiset paikalle. Ja uskokaa tai älkää 8.5. tulee enemmän kuin arvaammekaan. Esittelijät eh, tässä tapaamisessa sanoivat minulle, että he eivät usko, että onnistutaan äänestämään joka tapauksessa valiokunnassa ennen syystä tai lokakuuta, joten aikaa on kyllä minä huomaan kyllä, että tässä jäsenvaltioiden välillä on paljon erilaisia tapahtumia, samoin kuin järjestöjen välillä. Ja uskon, että 8.5. on ensimmäinen järkevä ja mahdollinen päivä, jolloin tämä voidaan hoitaa. Olen tarkastellut sitä, voitaisiinko tätä aikaistaa, voitaisiinko tämä tehdä ö, yhteistyössä jonkun kanssa, mutta ihan katastrofi ei siitä mitään tule. Tässä nyt ollaan ja muuta ei voida. Mutta kyllä tätä mahdollisimman nopeasti nyt ryhdytään viemään eteenpäin. Kuulin kyllä huolenne. Uskokaa, että yritän hoitaa tämän mahdollisimman nopeasti esittelijöiden kerran. Herra Sakus tästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Kollegat pyysivät, että käsiteltäisiin TNT-verkkoja hyvinkin nopeaan tahtiin. Minäkin haluaisin tätä, mutta toteasin, että yhdessä Hertogin kanssa olen katsonut, että meidän pitäisi ensin järjestää julkinen kuulemistilaisuus tästä asiasta. Aivan naurettavista syistä tämä kuuleminen nyt toistaiseksi on epäonnistunut. Emme ole saaneet sitä järjestettyä. Minun mielestäni tämä aikaraja 8. toukokuuta nyt on se mikä on, mutta mielellään käsittelisimme tätä kyllä aikaisemmin jo. Todellakin tässä on myös parlamentaarisia menettelyjä. Te, jotka olette aikaisemmin olleet puheenjohtajat, tiedätte, että tämä parlamentaarinen systeemi saattaa joskus olla varsin hankala. Herra Kook. Ja, vielen Dank, Brian. Zu lang... Kiitoksia Brian, hienoa, että näistä suurista rekoista sanottiin jotakin. Minä pyytäisin, että tässä nyt ei kuitenkaan mentäisi harha teille. Biopolttoaineita ja agropolttoaineita ja toisen sukupolven orgaaniset jätteistä tehdyt polttoaineet pitäisi erottaa toisistaan, eikä pidä myöskään unohtaa, että näillä kaikilla on myönteinen vaikutus ekologiseen tasapainoon. We'll need a report on the def- Me tarvitsemme mietinnön agro- ja biopolttoaineiden määritelmästä, mutta tästä käydään myöhemmin keskustelua. Rova Foster. Thank you, Chairman. Yeah, I won't talk Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en puhu polttoaineista, jos se sopii. Lyhyesti ottaisin esiin saman asian, johon Kramer äh, viittasi. Kyse on ilman laadusta. Ja mehän tiedämme, että aika suuri lobbailijoiden ryhmä pyrkii lobbailemaan monia ihmisiä yhdelle omalle puolelleen. Minä en ole tiedenainen, enkä tiedä onko tässä nyt ongelma, mutta kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Me tiedämme, että joitain vuosia sitten oli tietynlaisia lentokoneita, joiden järjestelmissä ei kaikki ollut ihan kunnossa. Mutta Kehen te aiotte ottaa yhteyttä tässä valiokunnassa tai valiokunnan puolesta? Keneltä aiotte pyytää tietoja? En minä kenenkään ota yhteyttä. Koordinaattoreiden päätöksenä oli, että herra Raamer tässä kerää nyt hieman tietoja ja sitten palaa ja puhutaan uudelleen tästä, joten nythän keräilee näitä tietoja. koordinaattori päättävät, että tällä erää ei ryhdytä mihinkään toimiin valiokuntana. Me odotamme herra Kraameria hän ammattiyhdistyksiltä. No mistä nyt sitten kerääkin näitä tietoja ja sitten puhuu myöhemmin asiasta koordinaattoreiden kanssa asian hoidettua, niin sitten koordinaattorit tekevät päätöksen siitä, mitä tehdään. Niin ehkä ymmärsin tämän väärin, koska kun kerroit siitä, niin ymmärsin, että tätä tultaisiin tutkimaan. Herra Kramer lähtee tässä tutkimusmatkalle asian suhteen. Herra Kramer siis. Vieläkö muita huomioita puheenjohtajan ilmoituksen koordinaattoreiden päätöksistä. Voimmeko hyväksyä tämän kertomukseni nyt sitten? Selvä, hyvä. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme, eli oma mietintöni merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin muuttamisesta ja esit- oman mietintöluonnokseni käsittely on tässä. Komission ehdotus on ennen kaikkea harjoitus siitä, että siirretään jo jäsenvaltioiden hyväksyvät STCV yleissopimuksen muutokset Euroopan unionin lainsäädäntöön, niin että lainsäädäntö olisi STCV yle, IMO yleissopimuksen määrästen mukainen. Tämän vuoksi tässä nyt on kovin vähän tilaa mahdollisuuksia ryhtyä muuttamaan komission ehdotuksen sisältöä. Aikaisemmat merkittävät tarkistukset STCV-yleissopimukseen ja sen siirtämisen osaksi eurooppalaista lainsäädäntöä ne on direktiivien kautta toteutettu. Minä yritin hieman muuttaa manila sopimuksen siirtämistä lainsäädäntötekstiä selkeyttämällä niin, niin, että se tekstiä myös päivitettäisiin ja niin, se vastaisi viimeisiä viisimpiä kehityskulkuja. Ja tässä merkittäviä muutoksia tuli vain siitä, että myös harjoitustilanteissa täytyy pitää kiinni lepoaikavaatimuksia ja kaikkien jäsenvaltioiden täytyy myös toimittaa tiedot yksittäisten merenkulkijoiden pätevyyskirjoista komissiolle vuosittain, jotta saadaan parempi kuvaa, parempi yleiskuva merenkulkijan ammatin harjoittamisesta Euroopassa ja halusin, haluaisin tehdä näitä seuraavia muutoksia. Ensinnäkin vahvistetaan oikeutta henkilötietojen suojaan pyytämällä tunnistetietojen, niin kutsuttujen tunnistetietojen poistamista. No en tiedä, onko tällaista sanaa ö, muissa kielissä olemassa. Eli siis pidetään, peitetään merenkulkijan henkilöllisyys tässä. Ja nämä tiedot täytyy täytyy varmistaa, että tiedot toimitetaan yksinomaan tilastoanalyysiä varten ja varmistetaan, että tällaisten tietojen pohjalta laaditut tilastot ovat julkisesti saatavilla. Ja tässä mielessä vahvasti tuen sitä, että merenkulkijoiden ammatin harjoittamisesta koskevaa tietoja kerätään Euroopan tasolla. On selvästi tarpeen saada kattavampi kuva tämän alan työllisyystilanteesta. tarkistettuun Lissabonin sopimuksen mukaisen komitologiasäännösten kanssa toin tänne uusia sanamuotoja, jotta otetaan paremmin huomioon delegoituihin säädöksiin liittyvä vuoden 2011 toimielinten yhteinen sopimus. Tämän lisäksi, jotta voidaan korjata erilaiset epäselvyydet nykyisten pätevyyskirjojen ja pätevyystodistusten määritelmistä, niin olen tehnyt kaksi tarkistusta komission ehdotukseen. Manilan sopimus astui voimaan ensimmäinen tammikuuta 2012 ja jotta ei enää tulisi mitään viivästyksiä tämän sopeuttamisesta EU-lainsäädäntöön ja jotta ei tulisi mitään ristiriitoja EU-velvoitteiden e ja kansain, jäsenvaltioiden kansainvälisten velvoitteiden välillä, olen halunnut tehdä läheistä yhteistyötä Tanskan puheenjohtajavaltion kanssa, jotta nopeasti tässä päästäisiin yhteisymmärrykseen. Olen tehnyt joitakin tarkistuksia, kuten tiedätte, tähän komission ehdotukseen tiettyjä muutoksia ja toivottavasti tämä voidaan hyväksyä myös komission puolella. Tämän lisäksi olen tehnyt läheistä yhteistyötä herra Ule Kristensenin kanssa, joka on työllisyysvaliokunnan lausunnon valmistelija niin, että voitaisiin muuttaa niitä artikloja, joissa luodaan poikkeuksia minimi lepoaikoihin, koska näyttää siltä, että komissio pitäisi parempana näitä heikompia Manilan määräyksiä verrattuna niihin, mitä on jo olemassa EU-lainsäädännössä. Joten teen läheistä yhteistyötä tässä herra Kristensenin kanssa, jotta löydetään sellainen sanamuoto, jonka niin työllisyys kuin liikennevaliokuntakin hyvässä yhteistyön hengessä voivat hyväksyä niin, että saadaan Tanskan puheenjohtajakaudella tästä asiakokonaisuudesta vikkelästi yhteisymmärrys aikaiseksi ja varmistetaan se, että Manilan yleissopimus siirretään mahdollisimman pikaisesti EU-lainsäädäntöön. Tässä paljon oma kertomuksen. Herra Komut Sako seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Meitä kiinnostaa kovasti tämä erittäin strateginen kysymys, joka liittyy merenkulkijoiden koulutukseen ja koulutustason lasku, heikentyminen on seikka, johon meidän täytyy todellakin kiinnittää huomiota ja taistaa sitä vastaan. Meidän täytyy tehdä hyvinkin paljon investointeja tämän ammatin ylläpitämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi ja merikulkijoiden työolosuhteita täytyy myöskin pitää silmällä. Siksi pidän tätä komission ehdotusta muutosten aikaansaamiseksi erittäin hyvänä. Täten me pystymme paremmin mukauttamaan omat säännömme sääntämme Manilan yleissopimukseen. Uskon, herra puheenjohtaja, että nyt ollaan menossa tismalleen oikeaan suuntaan. Minä haluaisin tukea teidän tekemänne mietintöehdotusta. Uskoakseni meidän pitäisi tässä painottaa sitä, että ne tiedot, jotka toimitetaan komissiolle, käytetään vain ja ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin. Tähän liittyy kaksi muutakin seikkaa, jotka tarvitsevat meidän huomiomme. Ensinnäkin direktiivin voimaan astuminen, sitten kun se on saatu kuntoon. Tällä tulee olemaan merkitystä Manilan konferenssissa sovittujen muutosten osalta. Manilan muutokset astuvat voimaan jo ensimmäinen tammikuuta 2012. Meidän oma lainsäädäntömenettelymme tulee kuitenkin vielä kestämään jonkin aikaa, vähintäänkin kuusi kuukautta, ja tämä minun mielestäni on kyllä ongelma. Laivat, jotka kulkevat jäsenvaltioiden lipun alla, tulevat toimimaan kansainvälisten sopimusten vallitessa, mutta yhteisön lainsäädäntö vielä puuttuu tässä suhteessa. Ja tästä saattaa tulla ongelmia myöskin kolmansien maiden kanssa, joiden kanssa me käymme kauppaa. Jotkut kolmannet maat ovat jo pistäneet täytäntöön nämä Maninan konferenssin mukanaan tuomat muutokset, joten Minun mielestäni olemme tässä hieman puun ja kuoren välissä. Meidän täytyy hyvin nopeasti nyt pistää tämä direktiivi täytäntöön. Se täytyy, direktiivi täytyy täydentää, ajantasaistaa ja sitten pistää se täytäntöön. En tiedä, kuinka päästään tästä hankalasta tilanteesta eroon, mutta meidän täytyy ainakin varmistaa, että teemme työtä hyvin nopeasti. Ja viimeisenä seikkana vielä puheenjohtaja. Ei me voi tietenkään lisätä uutta, tai voimme tietenkin, tai emme voi lisätä mitään uutta tietoa enää, koska meillähän on jo nämä Manilan muutokset, joista on kyse, mutta meidän pitäisi erityisestikin merenkulkijoiden koulutukseen kiinnittää huomiota aiempaa enemmän ja myöskin taistella merenrasvousta vastaan. Nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä ja tämä on erittäin tärkeää seikka, koska merirosvouksesta on tullut suorastaan kirous tai vitsaus. Tekstiin pitäisi jotenkin saada merirosvot mukaan. Minä aion tehdä ehkä tähän muutosesityksen johdantoosaan kappaleeseen. Haluan tässä mainita, että merenkulkijoita täytyy kouluttaa erityisestikin taistelemaan merirosvoja vastaan. Ja onnea ja menestystä esittelijälle. Kiitoksia sitten eh, Presidente. Kiitoksia ja hyvät kollegat. Ennen kaikkea haluaisin kiittää esittelijää, joka on tehnyt erittäin merkittävän tekstin tästä koko asiakokonaisuudesta. Niin, ehkäpä me voisimme hiukan vielä parantaa tätä tekstiä voimme parantaa entistä direktiiviä, joka liittyy nimenomaan meren kulkijoiden kouluttamiseen. Ähm, meidän täytyy myös soveltaa tätä lainsäädäntöä uusiin, unionin uusiin olosuhteisiin. Olen ottanut aika myönteisesti vastaan ne muutokset, joita, tähän, joita Simpson on tehnyt komission ehdotukseen – Erityisesti tässä tekst- tätä tekstiä on nyt selvennetty entisestään. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on parantaa henkilötietojen keruuta. Sen täytyy olla pakollista ja jäsenvaltioiden täytyy julkaista nämä tiedot. On myös taattava se, että niihin on asianmukainen pääsy mielestäni on hyödyllistä kerätä äh, tietoja näistä äh, ammatinharjoittajista Euroopan tasolla. Mielestäni tämä varmasti on hyväksi itse ammattikunnalle ja se on omiaan myös parantamaan tämän alan työttömyysongelmaa. Sehän on tyypillistä tälle sektorille näinä aikoina. Aivan kuten Simpson sanoi ja Komun sanoi, niin meidän täytyy ähm, pitää huoli siitä, että maan että, tuo, että Manilan vuonna 2010 tehdyt päätökset tulevat todella voimaan nyt, kun niiden pitää tulla voimaan. Yes. Foster. And, um, thank you for your... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin teidän erittäin tyhjentävistä tai tyhjentävästä raportista lausumasta mietinnön osalta. Minun mielestäni on aivan päivän selvää, että tietystikin me tarvitsemme kunnollista koulutusta merenkulkijoille ja lisenssi- ja lupa asia täytyy hoitaa kuntoon ja muut tämän tyyppiset seikat. Te mainitsitte jo tärkeimmän huolemme, joka on täysin päivän selvä, kun on kyse tie tietokannasta ja tiedon siirtämisestä toiseen tietokantaan. Tiedot eivät välttämättä ole yhteen sopivia, eivätkä järjestelmätkään, joten tämä täytyy ottaa huomioon myöskin jäsenvaltioiden tasolla, kun vaaditaan jäsenvaltioilta tätä tietoa toimitettavaksi eteenpäin, joten täytyy tarkastella myöskin direktiivin täytäntöönpano aikataulua. Aikataulun täytyy olla realistinen, jotta jäsenvaltiot pystyvät nämä tiedot toimittamaan. Toinen tärkeä seikka, joka mainittiin, on se, että tiedon täytyy olla tietystikin anonyymiä. Anonymisointi. Mitä sillä tarkoitetaan tällä tunnistetietojen poistamisella? On aivan oikein, että tiedon täytyy olla anonyymiä. Ja teidän tekemänne muutosesitys erittäin hyvin heijastelee tätä ongelman, ongelmaa, koska eihän minun nähdäkseni ihmisen henkilötietoja voi toimittaa ihan minne tahansa. Ei tällainen käy päinsä joten hienoa tätä vahvistitte tuota osaa tekstissä. Toivottavasti komissio ja kaikki muutkin sitten hyväksyvät tämän teidän pyrkimyksenne. Niin, tämä anonymisointi ei ollut minun sanani. Ja edustaja Tussas. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Niin, minä olen tavallaan, siis tämä, tämä teksti on tämän sektorin ö, asetusten keskiössä. Tässähän on kyse ö, merimiesten turvallisuudesta ja myös ympäristön turvallisuudesta. Me olemme yhtä mieltä esittelijän tekemien ehdotusten kanssa. Olemme yhtä mieltä niiden muutosten kanssa, joista jäsenvaltioissa on jo sovittu kansainvälisen merenkulkujärjestön puitteissa, eli IMON. Meitä miellyttää myös tämä muutettu yleissopimus, siihen tehdyt muutokset ovat hyviä. Mutta haluaisin esittää muutaman kommentin, jos se minulle sallitaan. merenkulkijoiden koulutusalalla ei ole ollut kauheasti selkeyttä tarpeista ei ole ollut paljon tietoa. Näin on ollut Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mutta ennen kaikkea näin on kolmansissa maissa vielä enemmän. Kolmansissa maissa on ongelmia. Ja viime vuosina teknologia on muuttunut paljon. Alusten käyttämää teknologia. Siellä on paljon tehty erilaisia tällaisia niin kutsuttuja high-tech-muutoksia, mutta mutta miehistön koulutus ei ole samanaikaisesti muuttunut, sitä ei ole päivitetty. Ja tämä on uhka kansainväliselle merenkululle. Elämän suojeleminen yleensä ja merenkulkijoiden elämän suojeleminen erityisesti on tärkeää kuitenkin. Esimerkiksi laivojen alusten pur, lastin purkuajat ovat nykyisin paljon lyhyemmät ja niin edespäin. Paljon muutoksia on tapahtunut. Esittelijän ehdotukset ovat myönteisiä. Eli nyt ainakin saamme jonkunlaisia parannuksia tähän tilanteeseen ja merenkulkijoiden koulutuksen, mutta tästä huolimatta haluaisin sanoa, että ehdotetut toimet eivät mene riittävän pitkälle, ne eivät vielä välttämättä riitä ongelmien ratkaisemiseen ja siksi tulemmekin esittämään muutosehdotuksia ja toivomme, että ne otetaan hyvin vastaan. Niitä pidetään tervetulleina. Näiden alusten miehistöjen, ja viittaan tässä myös sellaisiin aluksiin, jotka ovat risteilyaluksia. Kaikkiin aluksiin tulee suhtautua samalla tavalla, koska aina on sellaisia miehistön jäseniä, joita ei kohdella samalla tavalla eikä heitä myöskään suojella samalla tavalla kuin muita. Joten merenkulkulainsäädäntöähän muutettiin vuonna 2006. Kansainvälinen merenkulkuliitto teki näin. Monet Euroopan unionin instituutiot ovat menettäneet arvokasta aikaansa, kun ovat pyrkineet tekemään päivityksiä, ottaneet nämä muutokset huomioon omassa lainsäädännössään. Meidän täytyy toimia mahdollisimman nopeasti tässä asiassa ja pitää pitää huoli siitä, että tilanne paranee. Eh, tout d'abord, je voudrais dire... Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen täysin samaa mieltä kollegani Georgesin kanssa tästä merirosvojen vastaisesta taistelusta, koska minäkin toivon, niin kuin sinäkin, että merikulkijat saisivat erityiskoulutusta tässä suhteessa. Ja mukaan luettuna koulutus, joka liittyy parhaisiin käytänteisiin IMON piirissä – nyt ei kannata ryhtyä pyörää uudelleen keksimään. Tämä on minun ajattelutapani. Täytyy käyttää olemassa olevaa tietoa hyväksi. Ja mitä juuri sanottiin esimerkiksi evakuoinnista ja hätätilanteisiin varautumisesta, oletteko nyt minun kanssani samaa mieltä siitä, että tätä ei pitäisi laskea lepoaikaan, koska eihän lepoaikana voi olla velvoitettu esimerkiksi osallistumaan tällaisiin harjoituksiin, vaan pikemminkin lepo, joka tarkoittaa nukkumista. Lepo on erittäin tärkeää kaikille, jotka toimivat liikenteessä, olipa sitten kyse tieliikenteestä tai ilmaliikenteestä, ja sama pitäisi päteä kyllä myöskin meriliikenteeseen. Komissiosta herra Karamitsos on paikalla. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä. Te kaikki olette samoilla linjoilla meidän kanssamme, eli että prosessia tulisi nopeuttaa, jotta saamme yhteisymmärryksen niin nopeasti kuin mahdollista, jotta, siis neuvoston kanssa, jotta tämä asetus voisi tulla voimaan, koska kysehän on pikemminkin tässä oikeastaan kansainvälisen lainsäädännön siirtämisestä meidän lakeihimme kuulin näkemyksenne siitä, että meidän tulisi tehdä työtä tietosuojan eteen. No, olen pahoillani tästä käyttämästämme sananmuodosta. Joskus näin vain on. Mitä tulee lepoaikoihin, ehkäpä meidän tulisi odotella hiukan. Ehkä työllisyysvaliokunnan kollegoiden näkemyksiä tulisi tässä kohtaa kuunnella. Olemme kuitenkin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että nopea, ja, nopea ratkaisu tulisi tähän löytää, koska kaikki lienemme yhtä mieltä siitä, että olemassa oleva eurooppalainen lainsäädäntö tulisi saattaa voimaan ja sitä tulisi myös kunnioittaa. Muistaakseni Komut ja Flastos ottivat esiin me, piratismin, merirosvouden. Imossa on jo tiettyjä suosituksia, mutta ne eivät mene niin pitkälle, että ne kattaisivat myös koulutuksen parhaat käytänteet, sen miten tulisi reagoida, jos tulisi merirosvohyökkäys, miten alus tulisi varustaa tällaisen tapahtuman varalta. On totta, että koulutuskysymyksiin täytyy vielä ehkä palata imossa ja ehkä meidän tulisi löytää järkevä ratkaisu omassa tekstissämme. Täytyy, täytyy pohtia, voisimmeko me eh, saada tänne viittauksen tähän, mutta tähän nimenomaiseen eh, säädöstekstiin me emme voi muutosta, tällaista muutosta tehdä, siitä se täytyy ymmärtää. Mitä tietosuojaan tulee, tässä asiassahan neuvoston työssä siihen ei ole vielä puututtu, mutta kyllä siihenkin pitäisi löytää nopea ratkaisu. Sitten mitä tulee delegoitujen säädösten täytäntöönpanoon. Siihen liittyy tällainen institutionaalinen ulottuvuus. Kun, aina kun olemme aiemmin tehneet muutoksia, sellaisiin sellaisia muutoksia teksteihin, joista on jo keskusteltu vaikkapa IMOssa tai olemassa olevassa komiteassa, niin ei tässäkään tapauksessa varmaan pitäisi olla mitään kiistan alaisuutta, ei tulisi, mitään, ei tulisi olla ongelmia, jotka lykkäisivät päätöksentekoa, mutta kyllä toki meidän täytyy kunnioittaa toimielinten välistä sopimusta. Olemme valmiit auttamaan teitä tässä työssä ja olemme tyytyväisiä teidän tekemäänne työhön. Se on parantanut tämän tekstin e, tekstiä juridiselta kantiltakin joten ennen kesää varmasti saamme yhteisymmärryksen tähän tekstiin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Haluaisin vielä reagoida täällä esitettyihin kommentteihin. Jäsenet ovat esittäneet hyvinkin päteviä kommentteja meren kulkijoiden kouluttamisesta, siitä mitä pitäisi tehdä ja mitä pitäisi tehdä enemmän. En ole eri mieltä minkään sen kanssa, mitä täällä on jo sanottu tuussas ja Fastfo ja muut puhuivat asiaa. Ongelma on kuitenkin se, että minun täytyy tässä käsitellä imon tekstiä. Ja niin paljon kuin minusta olisikin kiva muuttaa imoa, no tämä, niin tämä saattaa teille tulla yllätyksenä, mutta minulla ei tällaista valtaa ole. Joten voin ainoastaan työstää tekstin transponointia kokonaisuutena ja me voimme muuttaa tai tarkistaa siitä ainoastaan sellaisia aloja, jotka koskevat jollain tavalla Euroopan union, unioniin, olipa kyse sitten tietosuojasta tai komitologiaa menettelystä ja niin edespäin. Tämän kaltaisista asioista voimme tehdä muutoksia tekstiin. Mitä tulee merirosvo, siis kouluttautumisesta ja valmistautumisesta merirosvouteen, kun No ei, en minä sitä vastusta sinänsä, mutta tällaista asiaa ei näy Imon tekstissä. Tulisiko Imon sisällyttää tekstinsä tällaisia asioita? Se on eri asia. voi olla, että me voimme korostaa tältä osin paremman koulutuksen tarvetta, mutta muissa yhteyksissä emme tässä nimenomaisessa IMON transponointitekstissä. Eli EMSan yhteydessä voimme ottaa tällaisiin asioihin kantaa. Ja toki me voimme tehdä muutosehdotuksia, joiden tarkoitus on parantaa koulutusta, mutta minä pelkään, että niitä, ne eivät ole esittämiskelpoisia. Ei niin, etteikö minusta olisi mukavaa, että yritetään parantaa kouluttamista, mutta tämä ei vain ole oikea paikka sille. Ja kyllä meidän täytyy patistaa imoa parantamaan myös koulut, koulutusasioissa, mutta eli en ole eri mieltä teidän kanssanne. Sitten nämä erilaiset paloharjoitukset tai pelastautumisharjoitukset ovat osa koulutusta. Jo, jos, jos jo, jo, halutaan hyvä esimerkki siitä, miksi tällaiset pelastautumisharjoitukset ovat tärkeitä, niin otetaanpa vain Kostakoon Kordia esimerkiksi. Ja mitä tulee normaaliin koulutukseen ja lupiin, niin se kyllä kuuluu tähän tekstiin. Tällaisia tarkistuksia voidaan esittää tähän IMOon transponointitekstiin. Eli nämä ovat sellaisia kohtia, jotka minä ottaisin esiin sen perusteella, mitä te olette täällä sanoneet. Ja muistuttaisin teitä siitä, että tässä ei ole kyse mietinnöstä, jossa perustetaan jonkinlaisia tai laaditaan jonkinlaisia koulutusstandardeja Euroopan unionissa, vaan tässä on kyse tekstistä, jonka tarkoitus on transponoida IMON lait EUn laeiksi. Te olette täällä puhuneet aikatauluista. Juu, aikataulukysymykset ovat ihan päteviä. No, me olemme aikataulusta jäljessä ähm, Euroopan parlamentin vuoksi, koska EMPL äh, valiokunta vaati, että noudatetaan äh, 50 sääntöä. EMPL-valiokunta halusi eh, lausua kantansa tähän. Kaikki muut ovat valmiita menemään eteenpäin. Eh, puheenjohtajavaltio on valmis menemään eteenpäin. Ja tämä parlamentin typerä sääntö 50 on nyt tämä viipeen aiheuttaja. Komissio tai neuvosto tai IMO eivät ole aiheuttaneet tätä viivettä, vaan me ja olen yhtä mieltä siitä, että tässä täytyy nyt toimia nopeasti ja saada tämä IMOn lainsäädäntö osaksi EU-lainsäädäntöä. Takaraja muutosehdotuksille on 22.3. kello 12. Ja toistaisin vielä, että nämä ovat teknisiä. Huhtikuussa äänestetään ja touko- tai kesäkuussa tämä menee sitten täysistuntoon Kumutsakos, teillä on työjärjestyspuheenvuoro. Just, just a question to you. Ihan mä kysymys teille puheenjohtaja tästä äh, harjoittelu rosvokoulutuksesta. Voisiko tämä olla jossain muualla kuin itse varsinaisessa lainsäädäntötekstissä? Yeah, I, my, my, I'm, I'm, I'm, I'm thinking out aloud. Minä tässä äänen ajattelin, kyllä minä voisin ajatella näin, mutta ongelmana on se, että herra Tussos kenties sitten tulisi ja sanoisi, että hyväksyisitte kaikki nämä nyt sitten johdanto-osaksi. Ja olen hieman huolissani siitä, että tässä tällainen Pandora lipas avataan. Minun ehdotukseni, herra Kumutsakos, on se, että teidän pointtinne on aivan oikeutettu, mutta kenties se olisi paremmin herra Fleckensteinin EMSA mietinnössä kuin tässä, joka on, jossa on kysymys teknisestä äh, transpositiosta. Kommentti mikrofonin ulkopuolella. No en minä tähän Kreikan sisäisiin ongelmiin voi lähteä mukaan. Herra Tussis. Kiitos puheenjohtaja. En usko, että meidän kannattaa tässä nyt ryhtyä laajentamaan tätä tekstiä ja ottamaan mukaan merenrosvoista ja mitä tahansa maan ja taivaan väliltä. Ja haluaisin muutenkin esittää pienen kommentin. Kaikki kansainväliset ja eurooppalaiset toimijat ja unionit, ammattiliitot, ETF esimerkiksi ja kaikki muutkin järjestöt, jotka toimivat tällä alalla – mukaan luettuna ammattiyhdistysliike, vastustavat sitä, että otetaan jotkut näistä seikoista mukaan ja lainetaan tätä koulutusta, jota merenkulkijoille annetaan. I stick with what I, what, what I said. Kyllä minä pidän kiinni siitä, mitä sanoin. No niin, kiitoksia. Seuraava kohta esityslistallamme on kohta 17 Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 tärkeintä huolenaihetta sisämarkkinoiden toiminnan suhteen. Ja minähän tässä olen jälleen esittelijänä. Ja käsitellään tätä lausuntoluonnosta. Muistutan vielä, että IMKO tekee oma-aloitemietinnön. No, saisinko vielä nyt tässä paperin tästä Siis oma mietintö Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 tärkeintä huolenaihetta sisämarkkinoiden toiminnan suhteen on oma mietinnön aiheena autojen rekisteröinnistä ja ö, matkustajien oikeuksista. Nämä ovat kaksi tärkeää huolenaihetta, jotka liittyvät IMKON mietinnössä meidän toimialamme. Eli minun lausunnossani sitten autojen rekisteröinti. Euroopassa on yhdenmukaistettu, harmonisoitu auto, autojen rekisteröintiasiakirja. Ja tämä helpottaa sitten autojen siirtämistä ja ostamista Euroopassa. Periaatteessa jos omistajalla on EU-tyyppihyväksyntä autolle, niin rekisteröintiasiakirja ja vastuu, vakuutus, hänen pitäisi pystyä jouhevasti toisessa jäsenvaltiossa auto uudelleen rekisteröimään, mutta valitettavasti me saamme kansalaisilta lukuisia valituksia. Hyvin usein he kohtaavat raskaita byrokratia kiemuroita, kun yrittävät uudelleen rekisteröidä omaa ajoneuvoansa toisessa jäsenvaltiossa. Teknisesti näin ei pitäisi tapahtua, mutta, mutta näinpä tapahtuu kuitenkin. Tämän vuoksi parannuksille on edelleen varaa, mitä tulee tähän liittyvien laki- ja säädösten täytäntöönpano jäsenvaltiossa. Minä myös pyydän, että komission täytyy myös testata näitä EU-sääntöjä niin, että voidaan autojen, autojen uudelleenrekisteröitä ja rajat ylittävästi helpottaa edelleen. Sitten matkustajien oikeuksista. Me kävimme pitkän keskustelun herra Taylorin mietinnöstä ilmailualalta ja matkustajien oikeuksista, niiden toteutumisesta. Hyvin varovasti tässä toimin, jotta pysyn niillä liljoilla, mitä muutkin tekevät tämän asian osalta. Eli koherentti ja harmonisointu, täytäntöönpano, matkustajien oikeuksien täytäntöönpanossa on erittäin tärkeä asia koko Euroopassa – Kansalaisilla täytyy varmistaa, että oikeudenmukainen pelikenttä toimii myös kuljetusyrityksille. Uskon, että lainsäädäntöä täytyy nopeuttaa tässä, jotta ja komissioiden pitäisi, komissio pitäisi tarttua matkustajien oikeuksiin myös monimuotoliikennekuljetuksissa, samoin kuin rajat ylittävissä kuljetusmuodoissa. Tässä on varmasti paljon muita asioita vielä, joihin täytyy tarttua. Ja tämän vuoksi matkustajaoikeuksia on laajalti käsitelty herra Taylorin mietinnössä ja herra Vak- oman mietinnössä vielä kirjoittaa matkustajien oikeuksista koko kuljetussektorilla. Nämä kaksi mietintöä ovat äärimmäisen tärkeitä meidän kannaltamme täällä liikennevaliokunnassa ja tässä omassa lausunnossani IMKO-valiokunnan mietintöön yritän olla tekemättä mitään, mikä menee näiden kahden mietinnön linjojen vastaisesti niin, että valiokunnan lähestymistapa on johdonmukainen. Tässä nyt oli tämä ö, tärkein seikka. Sisämarkkinoilla, sisämarkkinat, ö, sisämarkkinoilla ovat erittäin tärkeä asia kansalaisille ja yrityksille. Tästä täytyy tehdä yksityiskohtainen mietintö. Muut valiokunnat ovat mukana myös näiden kahden mietinnön tekemisessä. Inkon ö, oma aloitemietinnönkin tässä jo mainitsin ja minun lausuntoni ei siis liity siihen, ö, ei liity koko sisämarkkinoiden kuljetussektoriin, vaan näihin kahteen nimenomaiseen asiaan, jotka sisämarkkinoilla IMKO-valiokunta on halunnut meidän tarkastelemaan näitä kahta nimenomaista asiaa liikennevaliokuntana. Tässäpä oli avaus huomioni niin nyt tähän asiaan. Herra Back, Savis ja Foster. Herra Back, EPVstä. Ja, vielen dank. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Te puheenjohtajana mainitsitte jo kaksi tärkeintä seikkaa. Ensinnäkin matkustajan oikeudelta toiseksi henkilöautojen lupamenettelyt. Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa, että hallinnollinen taakka ja rahallinen taakka ja verot sun muuto, jotka koituvat tavallisen kuluttajan maksettavaksi, ovat mahdollisimman matalalla tasolla. Nämä seikat täytyy ottaa huomioon. Kyse on muistakin seikoista, esimerkiksi henkilö autojen katsastuksesta, teknisestä tarkastuksesta. Tässä pitäisi ottaa huomioon jäsenvaltioiden tilanne, yhteiset määritelmät ja vertailukelpoiset menetelmät ja myöskin keskitetty Euroopan tasoon vertailtavuus pitäisi varmistaa. Lisäksi tarkastella eri menetelmiä ja myöskin katsastuksen sisältöä, jotta mitä suuremmassa määrin voitaisiin varmistaa tieliikenteen turvallisuus. Näiden pitäisi olla tavoitteina. Ja mitä tulee matkustajien oikeuksiin? Viime vuosina on saatu suurta edistystä aikaan tässä suhteessa. Eri liikennemuodoissa on paremmin otettu huomioon matkustajien oikeudet. Niitä on pystynyt parantamaan esimerkiksi ilmaliikenteessä. Parannus on ollut huomattavaa. Tehän mainitsitte jo puheenjohtaja, että me tarvitsemme kuitenkin yhteiset eurooppalaiset puitteet kaikkia liikennemuotoja ja kaikkien liikennemuotojen matkustajien varten. Ei pelkästään vertikaalisesti pidä ryhtyä harmonisoimaan tietyn liikennemuodon sisällä, vaan myöskin horisontaalinen vertailukelpoisuus täytyy vähintäänkin varmistaa ja parempi tiedonsaanti. Ja myöskin oikeuksien vertailu täytyy olla mahdollista. Ja täten voidaan myöskin vähentää näitä ongelmia tällä saralla ja varsinkin on kyse vammaisten liikkuvuudesta. Tämä on merkittävä ongelma. Vammaiset yhä uudelleen törmäävät ongelmiin, kun on kyse matkustamisesta ja turismista, matkailusta sisämarkkinoilla. Meidän täytyisi tarkastella myöskin, mitä tehdään silloin, kun lentoyhtiöt menevät vararikkoon. Tällaista tapahtuu yhä useammin. Konkurssitapauksissa Joskus jopa miljoonat matkustajat joutuvat kärsimään tämän seuraamuksista. Tämäkin pitäisi ottaa huomioon myöskin meidän päätöslauselmamme marraskuulta 2009, joka liittyy tähän samaiseen asiaan. Tässä nähdäkseni olivat kaksi tärkeintä seikkaa, jotka liittyvät tähän mietintöön. Ja te otitte ne hienosti esiin, joten katson, että tämä teidän mietintönne on oikein hyvä. Mrs. Savisaar. Kiitoksia ja sitten Rova Savisaar. Herra esimies, Ka mulla ei ole puhemat. Minulla ei ole mitään uutta lisättävää siihen, mitä te jo sanoitte. Ehkä muutama huomio tai kysymys. Ja ensimmäinen kysymykseni liittyy tähän näihin teknisiin tarkistuksiin. Onhan totta, että meillä pitäisi olla yhteiset säännöt kaikkien ajoneuvojen äm, tarkastuksia tai katsastuksia varten, mutta kyllähän tämä on aika hankalaa. Jos auto on saanut hyväksynnän yhdessä maassa, niin toki äh, katsastusviranomainen ähm, voi vain tarkistaa tämän asiakirjan. Eihän voi tietää, onko auto todella käynyt läpi katsastuksen. Toki me voimme hyväksyä sen, että byrokratiaa vähennetään, sääntöjä yksinkertaistetaan ja niin edespäin, mutta meidän ei tule unohtaa sitä, että olivatpa säännöt kuinka hyviä tahansa – niin hyväuskoiset ostajat edelleenkin ostavat varastettuja autoja, joita on salakuljetettu rajan yli. Eli me emme vieläkään voi tätä estää. Ja mitä tulee linja-automatkustajiin, toki me olemme keskustelleet myös linja-automatkustajien oikeuksista – olen hyvin, hyvin pahoillani siitä, että parlamentti ei saavuttanut alkuperäistä tavoitettaan. Niinpä, pienet maat ovat edelleenkin direktiivin sovellusalan ulkopuolella. Muistuttaisin teitä siitä, että siinä vaiheessa kun keskustelimme linja-automatkustajien oikeuksista, niin esitettiin sellainen ajatus, että kaikilla, kaikkien liikennevälineiden matkustajien oikeudet tulisi mainita samassa asiakirjassa. Meillähän on tällä hetkellä yksi direktiivi, mutta olisi hyvä, jos kaikki löytyisi samasta asiakirjasta selkeissä puitteissa. Tässäpä kaikki, kiitos. Thank you, Mrs. Foster. Kiitoksia, Rouva Foster. Thank you, Chairman, and uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin tämän toisenkin mietinnön esittelystä puheenjohtaja on ollut hyvinkin ahkerana mietintöjen suhteen. Mutta mitä näihin autoihin tulee? Minä olen sataprosenttisesti teidän kanssanne samaa mieltä. Mikäli ostaa auton Belgiasta tai Ranskasta tai mistä sitten ostaakin, nämä ajoneuvot ovat saaneet lisenssin valmistajalta, joten ei pitäisi olla mitään ongelmaa sitten, kun siirtyy autokansa paikasta toiseen edessä istua kollega huomatti juuri varastetuista autoista, mutta minä totesin, että ei Schengenin sisällä ole mitään rajoja, joten rosvojenkin on helppo siirtyä autolla paikasta toiseen. Olipa sitten kyse kallista autosta tai ei. Joka tapauksessa tämä on rikollista toimintaa ja tämäkin täytyy ottaa täysin sitä, että byrokratiaa pitäisi leikata rankasti. Mitä matkustajien oikeuksiin tulee? Malcolm on oikein hieno kollega, ja minä täysin ymmärrän, että IMKO, sisämarkkinavaliokunta, on kovin kiireinen. Mutta en minä ymmärrä kyllä, miten tässä näin pääsi käymään tässä asiassa. Me käytämme joka ikinen vuosi tuntikausia matkustajien oikeuksien kuntoon saattamiseksi ja yhä uudelleen törmätään samoihin ongelmiin toisen valiokunnan kanssa Joten en minä tässä epäile tämän toisen valiokunnan tarkoitusperiä, mutta minun mielestäni tässä on joskus hyvinkin paljon päällekkäistä työtä. Meidän valiokuntamme tätä lähinnä hoitaa tätä asiaa ja minun mielestäni meidän työmme on erittäin arvokasta. Eikä tässä pitäisi jatkuvasti aina palata samojen asioiden pariin. Olen tässä nyt hieman huolestunut ja halusin tämän huolen ilmaista. Kyse on moottoriajoneuvojen testaamisesta ja siihen liittyvästä lainsäädäntöehdotuksesta. Tarvitaanko tähän lainsäädäntöesitystä ylipäänsä? Ja ajoneuvojen osalta minä, minä luulisin, että tällaisia asioita hoidetaan kuntoon joka tapauksessa, mutta ehkä te voisitte kertoa minulle, missä mennään. Viimeinen juttu vielä. Anteeksi, että nyt tässä lipsuin hieman tästä aiheesta, joka oli matkustajien oikeudet, mutta meillähän on asetuksia, jotka liittyvät, tässä säännöksiä, jotka liittyvät matkustajien oikeuksiin. Miksi Tämä tässä täytyy ottaa mukaan. Tässähän tuhlataan aikaa. Meillä on kaiken kattava säännöstö, joka liittyy matkustajan oikeuksiin ja eri liikennemuotoihin. Ei tässä ole mitään yhteistä punaista lankaa, mikäli kulkee bussia tai kulkee laivalla, niin tämä on hieman eri asia. Kantaako tätä asiaa liikaa tässä painottaa? Muutkin kollegat puhuivat tästä, joten eipä tässä nyt eipä tässä nyt mennä, ei kannata mennä tässä liian pitkälle. Minun mielestäni Imkolla on hyvin pitkä esitystä ja mikäli muutkin valiokunnat haluavat lusikkansa tähän samaan soppaan, niin miten tässä sitten käy, niin ei se soppa siitä ainakaan parane. Kiitoksia. Minä voin vastata tähän, että meillä ei ole tätä komissiosta ketään, koska tämä on vain vali- äh, liikennevaliokunta, ei IMKO. Ihan muutama seikka, jotka toit esille matkustajaoikeudet tuli meille, koska IMKO otti ne esille. Emme voineet jättää niitä vain huomiotta, mutta pointti on validi siinä mielessä, että meillä on Herbaksin mietintö. George teki oma mietintönsä rajat ylittävistä matkustajakuljetusmuodosta ja Rova Savisaar oli tässä aivan oikeassa. Me tarkastelemme että Olisi parempi, että meillä olisi yksi ainut lainsäädäntö kuin erillisiä ja me lähdemme todellakin liikkeelle. Otamme ensimmäisen askeleen tähän suuntaan herra Pakin mietinnön kautta, jota odottelemme tässä. Rova Foster, teidän pointtinne kaksi tässä katsastuslainsäädäntöaloitteeseen. Ongelmana on se, että Euroopassa on 27 erilaista katsastusstandardia, kun haluaa viedä rajat ylittävästi autonsa uudelleen rekisteröitäväksi toiseen jäsenvaltioon. Niin jotkut sanovat, että että no tuolla nuo katsastustodistukset ovat hahaha, mitä ovatkin, ja tämä on hyvä tekosyy olla rekisteröimättä autoa uudelleen, kunnes kansallinen katsastus on tehty vielä. Tämän vuoksi meillä pitäisi olla harmonisoitu äh, ajoneuvojen äh, moottoriajoneuvojen katsastusjärjestelmä niin, että tämä helpottaa sitten autojen uudelle rekisteröintiä toisessa jäsenvaltiossa. Määräaikatarkistukselle 8. maaliskuuta äänestysvaliokunnassa 24.4 sitten äänestys IMKossa 19. kesäkuuta niille, joita tämä kiinnostaa. 8.3. siis tarkistusten jättö, määräaika. Sitten siirrymme Rova Tikaun mietintöön. Odottelemme häntä. Okay, I'm told we may need to break. I'd rather sanottiin, että meidän pitää kenties pitää pikkuruinen tauko, jos saisimme rouva on ennen 11 tänne paikalla, jossa saamme jahdattua hänet jostain tänne saliin käsittelemään tätä itse asiassa erittäin, mielenki- erittäin tärkeää mietintöä tieliikenteen valvontalaitteista. Pidämme tässä 10 minuutin taukosen ja etsimme rouva Tikan paikalle. Okay, I'm just waiting now for Mrs. Tikau to point out to... Odottelen, että rouva Tikau löytää tiensä tänne. Sitten menemme suoraan asiaan. Käsittelemään hänen mietintöön, joka liittyy ajopiirtoreihin. Before, just to give... Ennen kuin annan Silvialle minuutin aikaa, Kuota itsensä. Voin kertoa teille aikataulusta. Alun perin tarkistusten jättöaika oli 6. maaliskuuta. Nyt se on 15. maaliskuuta, joten teillä on hieman pidempään aikaa jättää tarkistuksia. 15. maaliskuuta kello 12 mennessä tarkistukset sisään. Toivottavasti sama saadaan vielä huhtikuussa äänestykseen valiokunnassamme Uutta tässä nyt on se, että tarkistusten jättöaikaa on pidennetty 15. maaliskuuta, 6. maaliskuuta sijasta. Joten mennäänpä suoraan asiaan. Tieliikenteen valvontalaitteet. Olkaa hyvä, Ravatti Kau. Äh, stimați äh, colegi, äh, vreau să încep prin a mulțumi... Hyvät kollegat, haluan kiittää kollegoita Äh, heidän hyvästä yhteistyöstään. Ja niin ikään haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, joiden kanssa olen voinut tehdä erinomaista yhteistyötä. Tämä on erinomainen asiakirja. Tämä on tekninen mietintö, mutta siitä huolimatta kiintoisa. Ja Tällä on merkittäviä vaikutuksia, kun ajatellaan eh, maantieliikenteen sääntöjen noudattamista. En nyt aio tässä kertoa eh, ajopiirtureiden käyttöönoton koko historiaa. Kertoisin teille kuitenkin vain sen, että vuodesta 1985 alkaen tällaiset analogiset ajopiirturit otettiin käyttöön ja niitä käytetään edelleen tietyissä ajoneuvoissa, jotka on rekisteröity ennen toukokuuta 2006. Niiden ajoneuvojen osalta, jotka on rekisteröity toukokuun 2006 jälkeen, niin niissä on jo ensimmäisen sukupolven digitaaliajopiirturit. Ongelmia kuitenkin vielä on näiden laitteiden kanssa. Yksi ongelmista on se, että sääntöjä usein rikotaan. Maksimi ajoaikojen ja minimi lepoaikojen osalta sääntöjä rikotaan, mikä saattaa johtaa kuljettajien väsymykseen, mikä puolestaan saattaa vaarantaa teiden turvallisuuden. On myös sellaisia yrityksiä, jotka eivät tätä työlainsäädäntöä noudata henkilöstökustannukset edustavat 30 prosenttia kaikista toimintakuluista, joten halutaan säästää rahaa. Toinen ongelma on se, että ajopiirturit eivät välttämättä ole riittävän tehokkaita tätä nykyä. Ajopiirturi otettiin käyttöön lähinnä raportointivälineeksi, ei niinkään välineeksi, jonka avulla voitaisiin tulkita sitä tapaa, jolla työlainsäädäntöä noudatetaan. Ja siksipä komission ehdotus onkin erittäin tervetullut, koska se selventää aiempia tekstejä ja se myös merkittävästi parantaa digitaalisten ajopiirtureiden toimintaa. Tämän tarkistuksen tarkoitus on torjua petoksia, saada työlainsäädäntö täytäntöönpannuksi paremmin, tarkoitus on ottaa käyttöön seuraavat toimet. Toimet, joilla laajennetaan merkittävästi digitaalisen ajopiirturin toimintoja niin, että saadaan aikaan uuden tyyppisiä älykkäitä ajopiirtureita, jotka mahdollistavat etäyhteyden ajopiirtureihin tarkastusten suorittamista varten ne myös automaattisesti äm, yksilöivät olinpaikan satelliittipaikantamisjärjestelmiä hyödyntäen. Toiseksi otetaan käyttöön sellaisia toimia, joilla kuljettajan kortti ja ajokortti voivat yhdistää. Ja ihan loppuun haluaisin vielä äh, niin esitykseni korossa, äh, lopussa vielä korostan tätä. Kolmanneksi halutaan ö, äh, ottaa käyttöön sellaisia toimia, joilla vahvistetaan korjaamojen hyväksyntää koskevaa oikeuskehitystä. Ö, ähm, kehystä. Neljänneksi halutaan ö, ähm, varmistaa seuraamusten yhdenmukaisuuden vähimmäistaso. Viidenneksi äh, jäsenvaltioille ö, annetaan velvoite järjestää riittävä koulutus valvontalaitteiden tarkastusviranomaisille. Ja kuudenneksi otetaan käyttöön toimia, joilla tietyt ajoneuvot vapautetaan velvollisuudesta käyttää ajopiirturia. Haluaisin tähdentää sitä, että olemme esittäneet useitakin muutosehdotuksia. Ensinnäkään meistä ei riitä se, että liikenneyritykset investoivat uuden sukupolven digitaalisiin ajopiirtureihin. Siksi olemme esittäneet useita muutosehdotuksia, joiden tarkoitus on sälyttää jäsenvaltiolle velvoite hankkia kaikkia valvontavälineitä ja erityisesti etäkontrollivälineitä, koska tarkoitus on se, tarkoituksena on se, että voidaan vähentää etä, näiden etävälineiden avulla itse paikan päällä tapahtuvia tarkastuksia. Esimerkiksi uudella digitaalisella kun digitaalinen ajopiirturi lähettää ajoneuvosta hälytys, hälytyksiä, niin tämä nimenomainen ajoneuvo pysäytetään tien reunaan ja sille suoritetaan manuaalinen tarkistus. Ja tällä tavalla niiden ajoneuvojen, jotka noudattavat kaikkia sääntöjä, niiden ei tarvitse hukata aikaa tien päällä tarkastusten yhteydessä. Siksi mielestämme valvontaviranomaisten tulisi hankkia tarpeelliset valvontavälineet. On myös tärkeää, että valvontaviranomaiset ovat saaneet riittävän koulutuksen ja riittävät luvat ja todistukset, koska usein on käynyt niin, ja me olemme tästä keskustelleet aiemminkin, ähm, Dispol teki esityksen kaikille varjoesittelijöille, ja Dispol osoitti, että tietyissä jäsenvaltioissa valvonta tapahtuu eri tavoin, siis jäsenvaltioiden välillä on eroja. Ja tietty prosentti, on todettu, että työlainsäädäntöä tietyssä määrin rikotaan. Olemme lähteneet siitä, että tietosuojalainsäädäntöä tulisi noudattaa ja sen täytäntöönpanoa tulisi valvoa. Olemme ottaneet vaarin monista huomioista, joita tietosuoja valtuutettu on meille esittänyt. Totesimme myös, että eri lainsäädäntöjä, eri säädöstekstejä on jätetty noudattamatta, kun kyse on ajopiirtureiden käyttämisestä. Tämä koskee paitsi kuljettajia myös viranomaisia. Olemme tehneet muutosehdotuksen jossa ehdotetaan luokittelua eri rikkomusten luokittelua, kun puhutaan ajopiirtureiden käsittelystä. Ähm, ajopiirturin peukaloiminen on kaikkein yksi rankimmista rikkeistä tai rikkomuksista. Ja kaikki lienevät yhtä mieltä siitä, että vakavien rikkomuksien luokka tulisi ottaa mukaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöihin. Me olemme ottaneet myös käsittelyyn uusia säännöksiä. jotta korjaamojen velvoitteita vahvistettaisiin. Näyttää siltä, että korjaamoissakin voidaan peukaloida ajopiirtureita, ja siksi on tärkeää, että näiden korjaamoiden toimintaa valvotaan tarkemmin. Me tuemme delegoidujen äh, säädösten käyttöä. Tiedän, että neuvosto on vaatinut sääntöjä, mutta parlamentilla ei tässä oikeastaan ole mitään äh, sanottavaa niihin, kun taas delegoitujen säädösten äh, kohdalla meillä on toimivaltaa vaikuttaa komission toimintaan. Meillä on oikeus, jopa veto-oikeus. Mitä tulee ajokortin ja kuljettajakortin toimintojen yhdistämiseen, niin komission, komissiolla on aie muuttaa ajokorttidirektiiviä. Me pidämme tätä siis pakettina. Toisaalta meillä on tässä asetuksessa artikla, jossa viitataan näiden kahden dokumentin, ajokortin ja kuljettajakortin yhdistämiseen. Sitä tukee myös, tukevat myös ne muutokset, joita on ehdotettu ajokorttiasetukseen. Itse olen sitä mieltä, että tekniseltä kantilta katsottuna näiden kahden asiakirjan yhdistäminen on toteuttamiskelpoinen asia. Jäsenvaltiossa on kaksi erillistä instituutiota, toisaalta sisäasiainministeriö, joka ähm, myöntää ajokortteja, ja sitten on liikenneministeriö, joka on vastuussa äh, kuljettajakortin äh, hallinnoinnista. Nämä kaksi instituutiota eivät välttämättä ole halukkaita tekemään yhteistyötä, eivätkä ole valmis jakamaan myös vastuuta haluaisin kuitenkin vakuuttaa teille, että näin ei aina välttämättä ole. Kyllä nämä kaksi instituutiota voivat tehdä yhteistyötä ja käyttää yhteistä informaatiojärjestelmää. Kun puhutaan kuljettajakortin ja ajokortin toimintojen yhdistämisestä, niin puhutaan toki älykortista. Älykortista, jossa on mikrosiru. Näinhän myös ajopiirturikortin laita on. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että komission tämänhetkinen ehdotus tämänhetkisessä sanamuodossaan olisi kaikkein paras instrumentti. Ja sanon tämän, koska omien tutkimusteni perusteella olen havainnut, että ajokortti kuljettajakortissa on enemmän turvatoimintoja kuin ajokortissa, ja kun nämä kaksi asiakirjaa yhdistetään, niin on tärkeää, että meillä on mahdollisimman turvallinen käytäntö. On niin ikään tärkeää, että me yhdistämme paitsi kuljettajakortin ja ajokortin toiminnot, on tärkeää, että me sen lisäksi yhdistämme ne muihin asiakirjoihin, esimerkiksi ammattikoulutukseen liittyvät sertifikaatit. Minä puolan tätä yhdistämistä, asiakirjojen yhdistämistä, mutta me tarvitsemme yksityiskohtaisemman vaikutusten analyysin tai arvion, jossa otetaan huomioon se, kuinka paljon näiden asiakirjojen yhdistäminen jäsenvaltiossa maksaa. Viittaan tässä jäsenvaltioiden kahden järjestelmän yhdistämiseen. Kuten sanoin, teknisesti se on kyllä ihan käyttökelpoinen, toteuttamiskelpoinen asia. On kuitenkin tärkeää, että me valitsemme oikeat välineet, että teemme toteuttamistutkimuksen niin, että lopulta voimme vähentää jäsenvaltioiden vastahakoisuutta toteuttaa tämä yhdistäminen. Tässä yhteydessä aiomme esittää esittää muutosehdotuksia kyseiseen artiklaan. Ja tulemme pyytämään vaikutusten arviointia ja tulemme pyytämään komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen tähän liittyen. Komission tulisi tässä ehdotuksessa antaa selkeä osvittaa siitä, kuinka nämä kaksi asiakirjaa voidaan yhdistää. Nyt lopettaisin tämän johdantoni tähän ja Odotan kommenttejanne ja huomioitanne. Kuten jo sanoin, tämä mietintö on kiintoisa. Se, sillä on paljon merkitystä liikenteeseen ja kuljetukseen ylipäänsäkin maanteilla. Ja siksi tarkoitukseni on laatia hyvä mietintö, jotta saadaan hyvä asetus, jota, jonka täytäntöönpanoa on helppo valvoa, olipa kyse sitten yrityksistä, kuljettajista tai valvojista. Olen varma siitä, että yhdessä komission ja neuvoston kanssa voimme saada aikaan hyödyllisen tekstin. Kiitos. Very much, Mrs. Kiitoksia teille, Rova Tikau, tästä eh, mietintönä esityksestä. EPP nimissä herra Higgins. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä todellakin onnittelen kautta tästä tehdystä työstä. Me olemme tavanneet keskustelleet tästä mietinnöstä. ruotsi on yksityiskohtaisesti varjoesittelyiden kanssa keskustellut asioista ja ottanut monia huomioita mukaan mietintönsä. Kuten hän sanoi, tämä on hyvin tekninen asia. Artikla 19.4. Siinä sanotaan, että jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimiin, jotta vältetään eturistiriitoja eri tahojen välillä. Ja haluaisin korostaa tätä kohtaa eritoten, jos kuljetusyritys toimii myös hyväksyttynä korjaamona, niin se ei saa lupaa asentaa näitä ajopiirtureita erilaiset yritykset, kuten THL ja UPS ja niin edelleen, niiden pitäisi pystyä tekemään kyllä näitä toimia. Ne ovat hyvin kunnioitettuvia, pitkään toimineita yrityksiä. Nämä ovat todella pitkän toimineita kunnianarvoisia yrityksiä. Kyllä niiden pitäisi pystyä tekemään näitä tarkistuksia ja toimimaan samanaikaisesti pitämään yllä omia järjestelmiään. Tarkistus 57 mielestäni meidän pitäisi jossain kohtaa korostaa sitä, tätä tieturvallisuuskysymystä. Meidän pitäisi puhua enemmän EU-laajuisesta tietokannasta – meidän pitäisi seurata tässä yhdistyneen kuningaskunnan mallia, joka on ollut hyvin tehokas. Se on hyvin kehittynyt, se on yhteydessä liikennepoliisiyksikköihin ja poliisit voivat sitten identifioida nämä valvottavat rekat. Vaarana on se, että miten nyt yritämmekin tuoda tällaisen järjestelmän mukaan, niin aina on niitä fiksuja, jotka jollakin tavalla onnistuvat rukkaamaan näitä ajopiirtureita ja huijaamaan olen täysin yhtä mieltä Rovotsikaan kanssa ehdotuksesta ottaa mukaan ajolupaa, kuljettajan ajolupaa tähän ajopiirturijärjestelmään. Näiden kahden täytyy kulkea käsi kädessä, koska ne ovat olennainen osa samaa operaatiota. Tarkistus 37 on otettu liitteistä ja siirretty osaksi varsinaista tekstiä. Meidän täytyy kyllä varmistaa se, että selvästi teemme selviksi määritelmät ajopiirturista ja muista. Tarkistus 35. Olen täysin yhtä mieltä tästä komission ehdotus on aivan naurettava. Rouva Tikau ehdottaa tässä kahta vuotta. Ei ole mitään syytä, miksi näin ei toimittaisi. Jos meillä on ajo, digitaalinen ajopiirturi, niin kyllä tässä pitäisi kahdessa vuodessa saada asiat eteenpäin. Sitten tarkistukset 94-95 olen tyytyväinen Robert Tikaun ajatuksiin eri toimijoiden koulutuksesta. Jos poliisi viranomaiset eivät pysty identifioimaan erilaisia toimijoita tässä, niin tässä on turhaa tätä koulutusta olla. Asianmukaista koulutusta täytyy olla poliisiviranomaisille. Tämä täytyy olla mukana tässä mietinnössä ja sitten tarkistus 81 vielä lopuksi. Korjaamojen tarkastuksia täytyy lisätä 10 prosentilla. Tämä on komission ehdotuksessa niitä pitäisi lisätä 20 prosentilla. On parempi, että on vähintään viiden vuoden välein, eikä vähintään kymmenen vuoden välein näitä tarkistuksia. Tässä olivat omat huomioni. Robotti Kau, olette tehneet aivan loistavaa työtä. Kiitoksia. Sitten liberaaleille Rova Meissner. Kiitos. Hoidan tämän englanniksi, koska täällä tuntuvat kaikki varjoesittelijät puhuvan englantia. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Higgins on kyllä irlantilainen. Puhukaapas nyt vähän varovaisemmin No, En ollut aivan varma, mistä Higgins tulee. Tuleeko hän isosta Britanniasta vai Irlannista, mutta mm, sorry, Tämä oli minun mukani. No, englantia kaikki kuitenkin puhuvat. Minä kyllä ymmärrän ir- täysin irlantilaista herra Higginsia. Voin yhtyä siihen, mitä hän sanoi Rova Tikaa mietinnöstä. Hän on keskusteltu sanotteisen varjoesittelijöiden kanssa. Olemme voineet ilmaista huolemme ehdotuksen osalta ja olemme voineet keskustella siitä, mihin mietinnön kannattaa pyrkiä. Minä pidän tästä kovasti. Esimerkiksi tietosuojan koskeva muutosesitys on oikein hyvä. Meillä on joitakin muutakin huolettelijat komission ehdotuksen esimerkiksi tietojen käsittelyn säännöt, henkilötiedot, jotka liittyvät kuljettajien ja ajopiirtojen sisältämä tieto. Näistä huolistaan jo keskusteltu. Jossakin kohtiin teksti on kuitenkin hieman epämääräinen. Ehkä me voimme vielä tehdä muutosesityksiä. Ei esimerkiksi tarvittavat turvatoimet tai sovellettavat turvatoimet. Mitä tällä tarkoitetaan? Appropriate security measures. Mitä tämä käsite pitää sisällä? Ehkä tätä voidaan vielä tarkentaa. GNS-palvelu sen pitäisi olla ilmaista yleensä. Entä sitten? sitten antennista, vastaanottimet, muuttotarvittavat laitteet ja niiden ilmaisuus. Ovatko nämä uudet laitteet mahdollisesti kalliimpia kuin olemassa olevat ajopiirturit? Joistakin asioista en pidä ollenkaan esimerkiksi se, että teidän tarkistuksessanne kaksi te pyritte viemään asiaa täysin eri suuntaan kuin komission aloite näiden poikkeuksien osalta. Komission ehdotus mahdollisesti vaikuttaa kaupan alan ja logistiikka-alan yritysten toimintaan. Vuonna 2008 muistaakseni komissio oli jo valmis keskustelemaan jäsenvaltioiden kanssa siitä, että tämä etäisyys joka tällä hetkellä on 50 kilometriä, pidennettäisiin 150 kilometriin. Ihmiset, jotka toimivat tällä alalla, mutta eivät ole ammattikuljettajia, otettaisiin silloin paremmin huomioon. Tietystikin tässä voidaan ottaa komission ehdotus vielä tarkemmin syynnettäväksi ja tehdä siihen tarkistus. Ja sitten asetuksen täytäntöön pano ja GNCNSS että tämä täytäntöön täytäntöönpanoaika 24 kuukauteen. En nyt ole aivan varma tai lyhennettäisiin 48 24 kuukauteen. En tiedä, onko tämä järkevää, koska henkilöstön koulutus vie aikansa, joten tätä täytyy vielä pohtia. Entä sitten tarkistusten tekeminen, kuinka usein niitä pitäisi tehdä. Tämä on vähintäänkin joka toinen vuosi pitäisi nämä ajopiirteet tarkistaa, että tässä nyt ehdotetaan. Mutta tietysti täytyy varmistaa, että kun tekniikka kehittyy, käytetään parasta tekniikkaa. Ehkä tämä on liian byrokraattista ja tarpeetonta tämä, tämä maininta. Täällä otettiin myöskin EUn laajuista sertifikaattia valvonta viranomaisille ja katsottaisiin, että nämä olisivat silloin EU-sertifioimia tarkastajia tai valvojia ja että varmi, haluttiin varmistaa, että asianmukaista tiedostoa tai softaa käytetään hyväksi ja niin poispäin. Tämä on oikein hyvä Entä sitten vakavien rikkomusten luokittelu ja oikeusvarmuuden ja kilpailun oikeudenmukaisuuden varmistaminen? Minun mielestäni ehdotus hieman vähentää jäsenvaltioiden joustovaraa. Jäsenvaltiot eivät itse voi tehdä omia päätöksiään niin pitkälti kuin aiemmin. En tästä niinkään paljon pidä. Yleisesti ottaen otatte mukaan uusia vaatimukset liittyvät näiden laitteiden valmistamiseen, käyttöönottoon, ja eri funktioihin ja tiedon keräämiseen ja tietosuojakysymyksiin ja muihinkin sekoihin te puhutte. Yleisesti ottaen minä pidän teidän mietinnöstäni, kuten alun perin totesin. Aion kyllä tehdä joitakin muutosesityksiä, mutta yleisesti ottaen mietintö on ihan hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin kiitos esittelijälle olennaisilta osiltaan. Mietintö on minunkin mielestäni hyvä. Tässä on kuitenkin suuri ongelma, joka liittyy kuljettajien työolosuhteisiin. Työolosuhteet heikentävät liikenteen turvallisuutta. Lisää huomioon vielä. Yksi suuria ongelmia, joka meillä edelleenkin on, on, on se, miten näitä tietoja luetaan, miten valvontaviranomaiset saavat tiedot näistä ajopiirtoreista. Minusta tästä downloading-kysymyksestä pitäisi vielä tehdä muutosesitys ennen kuin tästä tulee suuren luokan ongelma. Minun mielestäni tässä pitäisi nyt pohtia tätä asiaa jo ennalta, ennen kuin ongelmia syntyy. Ja tällaisen kuuman linjan perustaminen, johon anonyymisti voi tehdä ilmiantoja olisi erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä ajatossa, koska joskus kuljettajalla on hyvin suuria paineita, jotka häneen kohdistuvat. Ja valvontaviranomaisilta Tirolin alueelta olen kuullut, että kuljettajat itse ovat usein erittäin hankalassa tilanteessa, koska he joutuvat toimimaan erittäin epävarmoissa olosuhteissa tahtomattaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli kuljettajan kontolle pistetään aina ajopiirturin rukkaaminen, niin minun mielestäni meidän pitäisi varmistaa, että kuljettajan oma turvallisuus ja tieliikenteen turvallisuus ei vaarannu. En minä nyt halua todeta, että rekkakuskit ovat mitään pyhimyksiä. Tietystikin on olemassa henkilöitä, joilla on oma lehmä ojassa ja he omin etujensa ajamisen nimessä pyrkivät epäkelpoihin käytänteisiin, mutta aina ei ole syy kuljettajassa, vaan pikemminkin hänen miehe, esimiehessään. Jo aiemmin on pohdittu sitä, miten tiedot jäsenvaltiolta saadaan näistä biopiirtoreista. Usein tiedot ovat puutteellisia. Joitakin tutkimuksiakin on tehty, jossa on tarkasteltu lepo- ja työaikoja, miten täytäntöönpano työlainsäädännön tai työaikalainsäädännön osalta on toteutunut jäsenvaltiossa. Tutkimuksen perusteella on havaittu, että 2007-2008 vuosina Viimeisimmät luotettavat tiedot olivat peräisin vuodelta 2001, joten onko tämä mikään järkevä tietopohja, joka toimii ehdotusten taustana? Tuolloin komissaari lupasi, että hän tekee parhaansa varmistaakseen kunnollisen täytäntöönpanon jäsenvaltiossa, koska juuri silloin kun digitaaliset ajopiirtoreita otettiin huomion kohteeksi, katsottiin, että valvonta oli puutteellista ja mikäli jäsenvaltioista ei saada asianmukaista tietoa, luotettavaa, oikea-aikaista tietoa, silloin meidän on hyvin vaikea sitten myöskään reagoida ongelmiin. Varsinkin kun on kyse teknisestä alasta, jolla ihmiset ovat hyvinkin kekseliäitä esimerkiksi, kun he rukkaavat tai peukolevat ajopiirtureiden tietoja kaikki tapahtuu, kehitys tapahtuu hyvin nopeasti ja meidän täytyy voida reagoida. Jäsenvaltioidenkin täytyy silloin ottaa velvollisuutensa vakavasti. Jäsenvaltioiden täytyy toimittaa hyvissä ajoin tietoa komissiolle, jotta komissio voi sitten reagoida näihin rikkomuksiin, koska muuten loppujen lopuksi tässä jää valtavan suuri ongelma, porsanreikä tähän kokonaisstrategiaan. Meillä on perustamalaatuinen ongelma, koska meillä on hyvinkin kunnianhimoista lainsäädäntöä, mutta sitten jäsenvaltioissa, ainakin joissakin jäsenvaltioissa, ei ole kovinkaan kiinnostunutta koko asiasta. Jäsenvaltiot sitten eivät tee mitään. Valvonta eri jäsenvaltioissa on kovin modernkirjavaa ja joskus hyvinkin selektiivistä. Olen erittäin iloinen siitä, että edistystä on saatu aikaan ja nyt tiedetään paremmin, miten ajopiirtureita peukaloidaan Tarvitsemme kuitenkin konkreettisia tietoja ja tosiasioita tietomme. Jäsenvaltioiden täytyy suoraan saada komissiolta hieman keppiä, jotta jäsenvaltiot hoitaisivat tehtävänsä, tehtävänsä kunnolla. Lisäksi on muitakin ongelmia. koko Kokoajopiirtureiden hallinto kysymyksessä, mikäli rekka, kuski luopua ajoneuvostaan ja sitten, tai pikemminkin pysäyttää ajoneuvonsa ja sitten tätä pysähtymisaikaa ei lasketa työajaksi. Taikka mikäli tämän laitteen pistää pois päältä, niin sitten tämä nämä tiedot vääristyvät. Entä sitten telekoidut säädökset? Täs, tässä on kyllä ongelma. Minä olen kyllä samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi määritelmät ja, ja rajanvedot saada kuntoon. Ja komission täytyy voida hyvinkin nopeasti muuttaa myöskin sääntöjä, jotta voidaan reagoida tilanteisiin nopeasti. Toisaalta minun on hieman vaikeaa miellä sitä, että komissiolle annettaisiin yleinen blankkosekki ja komissio antaisi lupa tehdä mitä se lystää. Minun luottamukseni komissioon ei ole aivan riittävää tätä silmällä pitäen. Otetaanpa esimerkki. Jäsenvaltioissa toteutettava täytäntöönpano ei laisinkaan ole valvonnassa ja on osoittautunut, että täytäntöönpano ei ole aivan sillä tasolla kuin mitä parlamentti kuvitteli sen olevan silloin, kun parlamentti päätöksiä teki. Hyväksyn kyllä delegoidut säännökset, mikäli tarkoituksena on määritellä tarkalleen komission toimivalta, mutta tällaiset yleiset blankkosekit eivät viime vuosina ole osoittautuneet kovinkaan järkeväksi ratkaisuksi. Aiemmin tilanne oli parempi. Nyt meidän täytyy olla erittäin täsmällisiä koko tämän asian suhteen. Ja lopuksi vielä minä näen myöskin tarpeen eläinten kuljetusten yhteydessä käyttää hyväksi myöskin digitaalisia ajopiirtureita, jotta saataisiin tarkemmin selville, miten kuljetukset hoidetaan, koska usein tällä alalla on ollut käytössä kepulikonsteja. Eläinkuljetuksista pitäisi, eläinkuljetusten yhteydessä pitäisi pitää kiinni säännöistä. Perusongelma on, kuten hyvin tiedämme, tämä kuljettajien työ ja lepoaika. aika? silloin kun puhuttiin tästä, tätä koskevasta päätöksestä, havaitsimme, että tämä on avoin ongelma, johon ei ole löytynyt ratkaisua. Rova Foster. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myös äh, esittelijälle tästä erittäin kattavasta esityksestä oman mietintöönsä sanomatta selvääkin on, että eikä tässä tarvitse enää toistaa sitä. Se, miten teknologia on edistynyt, tämä on aivan keskeistä. Meidän täytyy hyödyntää sitä. Kun tarkastellaan ajopiirturien menneisyyttä, niin täytyy sanoa, että se on tietysti yksi parhaista vempeleistä, mitä on ikinä keksitty, ei pelkästään turvallisuusnäkökulmasta. Ja teknologia on nyt kehittynyt. Tässä on mainittu jo nämä globaali paikan äh, järjestynyt järjestelmät ja muut. Tällä tavalla saadaan paljon parempaa turvallisuutta koko sektorille ja se on hyvä asia. Mitä tähän mietintöön tulee? Olen hieman hukassa nyt. En tiedä, onko tämä oikea asia nyt, miten toimitaan. Meillä on rouva Tikau mietintö ja komission asiakirjat ja rouva Tikaun mietinnössä monet liitteen kohdat on siirretty varsinaisiin tekstiin kun minä hieman mietin, kun meillä on teknisissä mietinnöissä liitteitä, niin liitteet saattavat usein sisällöltään kehittyä. Ei silloin aina tarvitse parlamentin viedä tätä asiaa ja tarkastella uudelleen tätä lainsäädäntöä. Mutta nyt tähän ollaan menossa, jos kaikki otetaan mukaan tänne varsinaisiin lainsäädäntötekstiin. Olen hieman huolissani näistä sisällöistä, jotka ovat aikaisemmin olleet liitteissä ja nyt niitä halutaan artikloihin siirtää. Olen hieman huolissani, miten tämä nyt oikein, miten tämän pitäisi toimia. On aivan oikein ottaa esille petosten määrä ja epärehellisten ihmisten määrä osuus tässä, mutta ei tätä pitäisi osoittaa koko tätä alaa syyttävällä sormella ja sanoa, että kaikki eurooppalaiset kuljetusyrittäjät yrittävät huijata. Tämä on aivan täysin väärin, mutta me tiedämme kyllä, että pieni osa ihmisistä ei pysty. Oli kysymys sitten uudesta tai vanhasta teknologiasta. Kyllä he onnistuvat kiertämään kaikki säännöt. Meidän täytyy jotenkin löytää nämä ja päästä he tästä toiminnasta eroon. Me puhumme nyt pienistä kuljetusyrityksistä, ei mistään valtaisista yrityksistä, joten kaikki lisäkustannukset, lisä, lisälaitteita varten, niin tämä täytyy myös ottaa huomioon ja sitä täytyy pohtia huolella, koska pitkällä aikavälillä nämä laitteet kuitenkin hyödyttävät näitä yrityksiä. Sitten muutama seikka vielä. Teidän kantanne hyväksytyistä korjaamoista, jotka asentavat ja kalibroivat näitä ajopirtureita. Minä olen täysin eri mieltä kanssanne tästä asiasta. Minä en tiedä, mikä kanta on jäsenmaassanne. Tämä saattaa olla jäsenvaltiolle vaikka vai juttu, mutta herra Higgins toi tässä tämän asian esille. Omassa jäsenvaltiossani meillä on erittäin hyvä, hyvin toimiva järjestelmä, joka on ollut käytössä jo vuosikymmeniä, eikä ole kysymystäkään niistä, joilla on lupaa tehdä näitä asennuksia, kalibrointeja, ei, eivät he tee petoksia. Joten en usko, että laillisia yrityksiä hoitavat ihmiset yhdistyneessä kuningaskunnassa eivät enää saisi toimia tällä alalla, koska asetus, asetuksena ei määrätään, kun jossakin jäsenvaltiossa ei oikein olla selvillä vesillä, miten nämä asiat organisoitaisiin, joten me todella vaadimme täydellistä muutosta siihen, miten tämä on täällä. Tämän lisäksi tietysti täytyy tarkastus väliaikoja tarkastella ja miettiä, että varmistaa se, että yritykset toimivat oikein. Mutta on toinenkin seikka tällä hetkellä siitä, että kenties olisi hyvä sulauttaa ajopiirturit äh, kuljettaja-asiakirjoihin, mutta kaikissa jäsenvaltioissa ei tätä välttämättä haluta tehdä, eikä se ole nyt juuri oikea aikaista. En tiedä, voimmeko me nyt tätä vaatia. Euroopan parlamenttina meidän täytyy varmistaa vain se, että kuljettajilla on asianmukaiset ajoluvat ja että autoissa on ajopiirturit. Minä sanoisin, että en tiedä, onko minulla tässä kova linja, mutta kyllä kuljettajilla täytyy olla vain nyt asianmukaiset ajoluvat ja ajopiirturit. Sitten lopuksi vielä eräältä hyvältä kollegalta pointti, joka ei päässyt tänne tänään, eli kolmannen, kolmansista maista tulevat ö, kuljettajat. Meillä on venäläisiä ukrainalaisia kuljettajia esimerkiksi. Me tässä yritämme varmistaa, että kaikki EUn, EU-ssa toimivat kuljettajat toimivat oikein. Mitä ajatuksia esittelijällä ja komissiolla nyt on siitä, miten ukrainalaiset, venäläiset, kuljettajat, enkä minä nyt sano, että kaikki yrittävät hu- huijata tässä, mutta mitä he tekevät, kun he jäävät kiinni? Odotetaanko heiltä näitä samoja digitaalisia ajopiirtureita autoista? Lopuksi vielä kysyisin, että miten tämä hoidetaan, jos jäsenvaltiosta jäsenvaltioon on näitä täytäntöönpano viranomaisia. Ne tietävät kyllä, mikä niiden tehtävä on. Ne tietävät, että niiden täytyy varmistaa se, että ajoneuvoissa täytetään kaikki säännökset. Eri jäsenvaltioissa on hieman erilaisia oikeudellisia säädöksiä, mutta on varsin oikein toimia niin, että jäsenvaltioissa asianmukaisesti koulutetaan ihmisiä näihin tehtäviin. Meidän pitää kuitenkin hieman pohtia tätä asiaa enemmän, koska tämä on hyvin monimutkainen asia. No niin, lopuksi haluaisin puheenjohtaja kiittää esittelijää hänen työstänsä tällä alalla. Kiitos. Mr. Rubik, did you want to speak? Herra Rubik, halusitteko te puhua QE-ryhmän nimissä vai miten? Te ette ole pyytänyt puheenvuoroa. Ne, paldies. tai notiek man Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen aivan samaa mieltä muiden puhujien kanssa, eikä minulla ole mitään sanottavaa. Rötu. Herra Ertug. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin esittelijä hänen tekemästä työstään. Hän on tehnyt hyvin paljon työtä ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni poimiakseni esiin vielä muutaman seikan ja esittääkseni pyynnön vielä lopuksi. Katsoin, että on äärimmäisen tärkeää, että esittelijä ottaa huomioon nämä tekniset määritelmät ja, ja niiden täsmentämisen, koska tämä yritetään ratkaisella seikka. Toinen seikka, jos haluaisin tukea esittelijää, on tietosuoja kysymys. Tietojen välittäminen täytyy hoitaa siten, että tietosuojasta pidetään kiinni. Haluaisin sitten kuitenkin lopuksi vielä pienen pyynnön ja pyyntää sille tukea. Tänä päivänä tietystikin kyse on lähinnä niistä henkilöistä, jotka ovat liikennealan yrittäjiä. Ja kilpailustakin on kyse ja heidän asemastaan. Nyt haluaisin, että kiinnitettäisiin huomiota tähän ammattiryhmään, tai äh, toiseen ammattiryhmään, joka ei koostu niinkään kuljettajista, vaan henkilöistä, jotka tekevät työtään, mutta joutuvat kulkemaan paikasta toiseen työnsä vuoksi. Kyse on lähinnä käsityöläisistä. Jäsenvaltiossa pitäisi ottaa huomioon nämä alueet, joilla henkilöt yleensä liikkuvat kulkeessaan paikastaan toiseen, esimerkiksi 50 kilometriä. Joskus tämä 50 kilometrin raja pitäisikin pidentää 150 kilometriin. Tämä on jossakin tapauksessa tarpeellista, jotta tavalliset työntekijät voivat mennä ylipäänsä töihin ilman, että he joutuvat tässä epäsuotuisaan asemaan ja näiden rajoitusten piiriin. Meidän täytyy pohtia myöskin maaseutualueita Euroopan unionissa koska maaseudulla erityisestikin PK-yritykset ovat sellaisessa asemassa, että PK-yritykset ovat koko maaseutualueen talouden selkäranka. ranka. Ja usein tuolla maaseudulla asuvat ihmiset joutuvat hyvinkin kauas töiden perässä esimerkiksi mikäli on rakennusalan yrittäjästä tai leipurista tai mistä tahansa muusta käsityöläisestä kyse. Hän joutuu matkustamaan hyvin pitkiä matkoja työn perässä, mikäli asuu Bayerissa jossain metsässä ja sitten haluaa sieltä käsiin mennä tarjoamaan palveluita Münchenin tai muihin merkittäviin asumis, merkittäville merkityin asutuskeskuksiin, suurempiin asutuskeskuksiin tarjoamaan palveluita, niin silloin matkat ovat hyvin pitkiä, joten 50 kilometrin raja, mikäli on kyseessä, silloin nämä yrittäjät ovat epäsuotuisessa asemassa. Ilmeisesti 200 kilometriä voisi tässä tulla kyseeseen, mikä tämä ei käy päinsä, niin vähintäänkin 150 kilometriä pitäisi olla tämä toimintasäde, jolla varsinkin pk-yritykset voivat toimia ilman, niin kuuluvat tämän sääntelyn piiriin. Muuten, ja, ja tämä pitää, rajaveto on kuitenkin tarpeellista, jotta liikenteen harjoittajat tai liikennealalla toimijat kuljettajat eivät joudu sitten epäsuotuisasemaan. Herra Koch. Kiitoksia. Ensinnäkin rouva Pikalle kiitokset hyvin työstä. Te totesitte, että digitaaliset ajopiirturit ja sosiaalialan säännösten täytäntöönpano pitää hoitaa kuntoon niin, että tehokkuus ja turvallisuus paranee. Ja tieliikenteen turvallisuus on tässä tärkein asia. Näitä digitaaliajopiirtureita ei käytetä henkilöautoissa. Tämä on hyvä. Joskus on kuitenkin huolissani, mikäli pitkän työpäivän jälkeen tai työviikon jälkeen ajaa kotiin autolla, niin tämä saattaa olla turvallisuusriski. Tietysti täytyy olla myöskin poikkeuksia. Olen Ertukin kanssa samaa mieltä siitä, että mikäli on kyse palo kunnasta tai pienyrittäjästä, jonka tarkoituksena ei jonka tämä tehtävä ei ole niinkään toimia kuskina tai kuljettajana, vaan pikemminkin hän kulkee työnsä perässä ja joutuu liikkumaan paikasta toiseen autolla, niin erityisestikin PK-yritysten toimintamahdollisuus täytyy taata ilman, että tämä sääntely koskee heitä. Herra Pirker. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella lämpimästi esittelijää todella hienosta mietinnöstä. Haluaisin tukea häntä. Haluaisin poimia esiin neljä seikkaa. Edellinen puhuja jo niistä kaivoikin esiin yhteen. Tämä liittyy tarkistuksen kaksi, jossa puhutaan poikkeuksista. En sano tähän sen enempää. Tämän tarkistuksen perustelut ovat hyvät. Tiettyjen palveluiden yhteydessä pitäisi poikkeus mahdollista esimerkiksi silloin, kun on kyse pienistä käsityöläisyrityksistä, varsinkin Itävallassa ja muissakin paikoissa, kuten Bayerissa, Monet ihmiset asuvat hyvinkin kaukana tai pk kaukana asuskeskuksista, joten heidän täytyy voida edelleenkin harjoittaa ammattiaan. Sen vuoksi poikkeukset ovat tarpeellisia. Ja myöskin rakennusala. Tämäkin usein pienimuotoista toimintaa. Siellä on kuorma-auto tai pari yrityksellä käytössä ja nämä Yritykset toimivat suhteellisen pienellä alueella, joten näiden palveluiden tarjoajien täytyy voida nauttia poikkeuksista ja 150 kilometriä, mahdollisuuksien mukaan jopa 200 kilometriä pitäisi olla tämän toimintasäteen. Toinen seikka. Aufzeichnungen und zwar. Toinen seikka liittyy muutosesitykseen 44. Minä katson, että se mitä komissio tässä ehdottaa, on hyvä, koska tässä täytyy tietty rajanveto varmistaa. Minun mielestäni yksityiskohtaisemmat säännöt, joihin Rova Tikao pyrkii ja joista ei tiedetä, miten ne vaikuttavat nykytilanteeseen, saattavat hieman vaarantaa komission hieman selkeämmän sanamuodon, joten minun mielestäni komission ehdotus on riittävä, joten ei tähän kannata puuttua. Sitten tarkistus 57. Minä tuen tätä tarkistusta, koska eihän riitä, että katsastukset ja saattavat johtaa siinä rangaistuksiin, vaan pitää varmistaa se, että lisätarkastus, fyysinen tarkastus tehdään vielä ennen rangaistuksen langettamista tai sakkoon langettamista. Vielä viimeinen seikka. Tämä liittyy tarkistukseen 89. Tässä kohtaa komission esitys on erittäin tarkka. Tässä viitetään työ- ja lepoaikoihin ja että kuljettajien ei tarvitse kirjata vuorokautiseen tai viikoittaisiin lepoaikoille, kun he eivät ole olleet ajoneuvossa. Mutta päivystysaika, joka tässä mainitaan, ja mitä pidetään sitten päivystysaikana. Minä haluaisin hieman selvennyksiä tähän, miksi te haluatte tähän lyhennyksi? Miksi te haluatte komission maininnan työ- ja pois ja sitten miksi haluatte sitten täsmällisemmin siitä nimenomaan päivystykseen? Mielelläni kuulisin, mikä teidän järkeilynä tämän tarkistuksen takana on. Komissiolla on hyvä syynsä omalle esitykselleen. Voisitteko kertoa, miksi te halusitte lyhentää tätä komission tarkistusta ja puhua vain päivystyksestä? Kiitos. Se on tällainen. Dank u wel, voorzitter. Ook mijn dank aan de rapporteur voor dit. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä, jolla muutetaan asetusta. Kaksi seikkaa, joita haluaisin korostaa tässä kohtaa. Yksi. Komissio haluaa saada aikaan yleisen yhdistetyn ajokortin ja kuljettajakortin. Minusta se ei ole hyvä asia välttämättä koska me haluamme estää petoksia, me haluamme tehdä kuljettajista tietoisempia siitä, mitä tekevät. Ja mielestäni tämä, on, tämä ei ole oikeasuhtainen toimi, koska sillä tulee olemaan vaikutus paitsi kuljettajan ammattiin, myös hänen yksityiselämäänsä. Voidaan vain kuvitella, millainen vaikutus sillä voi olla. Jos tämä henkilö menettää ammattikuljettajan korttinsa, niin silloin hänellä ei olisi yksityistäkään ajakorttia. Ja kyllähän tietosuojavaltuutetullakin on varmaan sanansa sanottavana tästä. Haluaisin ö, kysyä komissiolta, voisiko tätä tarkistaa vielä. Ja toinen seikka, johon haluan kiinnittää huomiota, on se, että tässä käsitellään nimenomaan asetusta. Ja se tapa, jolla parlamenttina voimme tähän puuttua, on aika rajallinen. Tämä on lakiteksti. Me emme voi omaa toivomuslistamme liian pitkäksi tehdä. Meidän toivomuslistamme ei siis voi olla kauhean pitkä. Esittelijä puhuu val- täytäntöönpanon valvonnasta. Kyllähän tämä on aika relevanttia, erityisesti kun puhutaan täytäntöönpanoviranomaisten kouluttamisesta, mutta kyllä näiden toimijoiden, näiden täytäntöönpanoviranomaisten koulutus, kai se on komission käsissä. Ja muistan kyllä, että me olemme parlamentissa viime vuonna järjestäneet useitakin kuulemistilaisuuksia, joissa komission korkeat virkamiehet ovat sanoneet, että tämä täytäntöönpanokysymys on asia – jota he pitävät prioriteettina nytkin. Jos puhutaan riittävän... No okei, okay, meillä on tekniset vaatimukset ja kaikki laitteet, mutta jos täytäntöönpano viranomaiset pitävät kaikkea tätä liian mutkikkaana, niin kyllä pyytäisin komissiota tarkastelemaan asiaa uudestaan. Ei tämä ole mikään muutosehdotus. Me emme siis voi tähän kauheasti lisätä. Madame Durand. Kiitoksia herra von Dalle, Rova Durand. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin hieman puuttua siihen, mitä tuossa juuri kuulin ja näistä poikkeuksista. Ne toimet, joita tässä on ehdotettu, ne eivät ole kovinkaan taloudellisia toimia, eivätkä ne hyökkää mitenkään tietosuojaa, henkilötietosuojaa vastaan. Nämä parantavat kaikkien tieliikenne, tieliikenteen toimijoiden turvallisuutta tiellä, mukaan lukien kuljettajien turvallisuutta, välttö, estäen turhaa väsymystä, ja jonka kautta sitten he saattavat joutua onnettomuuteen, jossa he ovat ensimmäisiä uhreja. Rekko-onnettomuuksissa kuskit yleensä kuolevat. meidän täytyy poikkeuksia, kun pohditaan, vain pohtia niitä siinä tapauksessa, jos kysymys on tieturvallisuudesta, liikenneturvallisuudesta. Tässä on kuultu näistä esimerkiksi käsityöläisistä ja muista mahdollisista ammatinharjoittajista, jotka tarvitsevat tarvitsevat tässä poikkeuksia. No, jotkut saattavat tehdä työtä koko päivän niin, ja sitten lähteä vielä pitkälle kotimatkalle. Kenties he ovat vielä hanke, hankalammassa tilanteessa. He ovat väsyneitä, koska ovat työtänsä tehneet kenties työmaalla tai jossain muualla. Joten kriteerinä poikkeuksessa täytyy ennen kaikkea olla tieturvallisuus. Ja ne, jotka yrittävät tässä vastuun asettaa niin työnjohtajalle kuin tilaajallekin, niin kaikki, jotka tietävät, minkälainen järjestelmä on kuljetussektorilla, tietävät, että tilaajat ovat niitä, jotka vaativat nopeampaa toimistosta ja he painostavat kuljettajia, jotta nämä ylittäisivät ajoaikansa, jättäen huomiotta olemassa olevat ja aikaisemmat ajopiirturit. Poikkeukset eivät ole pahoja, mutta niitä täytyy ennen kaikkea tarkastella tieturvallisuuden, liikenneturvallisuuden näkökulmasta, eikä niinkään esimerkiksi käsityöläisten työn, työn tekemisen näkökulmasta. Kuljettajat ovat usein työpäivän päätteeksi väsyneitä ja silloin he saattavat oman turvallisuutensa tai muiden tienkäyttäjien turvallisuuden asettaa vaaraan. Eli tärkein kriteeri poikkeuksien osalta on tieturvallisuus. Muut ovat vain täydentäviä kriteerejä. Kiitoksia, herra Koch. Danke, Vorsitzende. Ich möchte mich zuerst entschuldigen, dass ich etwas später komme. Pyydän anteeksi, puheenjohtaja, tulin hieman myöhässä. En kuullut esittelijän pohjustusta, mutta kiitän joka tapauksessa mietinnöstä. Täällä mainittiin jo joitakin seikkoja, jotka tulivat esiin myöskin kuulemistilaisuuden yhteydessä mitä tulee sitten kuljettajakortin ja ajopiirturin yhdistämistä toisiinsa. Tästä tulisi myöskin kustannuksia. Belgian kaltaisessa maassa esimerkiksi kustannukset olisivat yli 8 miljoonaa euroa, ja mikäli tarkastetaan koko Euroopan onnen aluetta, niin komission arvioiden mukaan hallinnolliset kustannukset olisivat aivan liian suuret ja pitäisi myöskin tarkastaa tilannetta käyttäjän kannalta. Ajokortti ja kuljettajakortti ovat kaksi eri asiaa ja täytyy myöskin tietää, mikäli henkilöllä on jotakin ammatillisia ongelmia, niin mikäli hän oli henkilökohtaisia sakkoja kontollaan, menettäkö hän sitten ajokorttiinsa ja mahdollisuuden tehdä tai harjoittaa, mahdollisuuden harjoittaa ammattiaan. Tämäkin täytyy ottaa huomioon. Meillä täytyy myöskin huomata komissiolta jotkut muotoilut pitäisi saada tiukempaan muotoon, koska mikäli pelivaraa ja liikaa silloin maasta toiseen saattaa tilanne olla kovinkin monenkirjava, esimerkiksi käsityöläisten tilanne. Minä itse tulen raja-alueelta. Mikäli ihmiset, jotka myyvät hedelmiä ja vihanneksia, niin Belgian puolella he voivat toimia vapaasti, mutta sitten kun he menevät Saksan puolelle tai Alankomaiden puolelle, tilanne onkin toinen Saksan puolelta. Hänellä penätään kaiken tyyppisiä kortteja ja todistuksia, joten Belgian ja Saksan välillä tilanne on kovin erilainen. Tässä täytyy antaa jäsenvaltiolle hieman vähemmän pelivaraa, koska kyse on kuitenkin loppujen lopuksi eurooppalaisesta alueesta. Itävallan tilanne josta täällä puhuttiin, on erittäin mielenkiintoinen, mikäli on saadaan, mikäli tämä toimintasäädön 100 kilometriä, niin sittenhän sinä olet väkisinkin rajan ulkopuolella, toisella puolella rajaa, tai siis Bayerista, kun oli kyse. Riippuu tietenkin siitä, mihin suuntaan ajaa autolla, menikö rajan yli vai ei. Joten tämmöiset rajat ylittävät kysymykset täytyy myöskin ottaa huomioon. Minä olisin ilmaista pienen huoleni tilanteeseen, kun on kyse teknologiasta ja lainsäädännöstä. Minua, minulla nousevat aina niskavilla pystyyn. Euroopan tieliikenteessä emme tiedä, miten valvontaa suoritetaan, kuka valvoo, valvovatko kaikki, joiden pitäisi valvoa. Minun alueellani esimerkiksi on osoittautunut, että valvontalaitteita ja niiden tulkintakin eroavat maasta toiseen. Joten meidän täytyy välttyä tilanteelta, jossa huomenna, huomispäivänä meillä on aivan uutta teknologiaa ja sitten teknologia ei ole yhteensopivaa, eikä voida reagoida tilanteen kehittymiseen. Ja tulevaisuudessakin täytyy varmistaa tämä puoli ja upgrade-mahdollisuus täytyy aina olla olemassa. Ja täytyy voida havaita, että mikäli jossakin ajoneuvossa ei ole ajopiirturia, niin täytyy olla aina poikkeuslupaa. jokaisessa maassa valvonnan pitää olla saman tasoista. Ei tietenkään kaikkea tarvitse harmonisoida, mutta ainakin mitä katsastuksiin ja teknisiin tarkastuksiin tulee, niin jonkinlaista harmonisointia täytyy saada aikaan. Ja ja kiittäisin myöskin, mikäli komissiokin voisi kommentoida. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt sitten kuulemme komission edustaja. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoita. Te, olette myötä vaikuttaneet tähän keskusteluun kovasti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen avoimuudestaan keskustella ja tehdä yhteistyötä ja käyttää kaikkea mahdollista tietoa hyväkseen tässä mietinnössä. Niin täällä on useita seikkoja, joiden osalta on vielä tärkeää jatkaa keskustelua. Varmasti jatkamme vielä keskustelua esittelijän kanssa. Muutama seikka. Jotkut teistä mainitsitte näiden laitteiden roolin. Niin, kaikkein tärkein rooli on varmistaa se, että työlainsäädäntöä kunnioitetaan. Mutta mehän elämme ihan eri aikaa kuin 80-luvulla, jolloin käytiin ensimmäiset keskustelut, kun tulin ensimmäistä kertaa komission niin siellä eräs kollega puhui äh, ikään kuin saada vakoilulaite. Mutta eihän tässä ole kyse mistään vakoilutoiminnasta, vaan tässä on kyse siitä, että työntekijöitä täytyy suojella ja työlainsäädäntöä täytyy kunnioittaa. Teknologia kehittyy ja meidän ei tulisi ähm, unohtaa sitä, meidän ei tulisi unohtaa sitä, että vaikka alun perin näiden laitteiden tarkoitus oli pitää huoli siitä, että työtunteja kunnioitetaan, niin näillä voi olla muitakin ää, käyttötarkoituksia. Näihin liittyy myös tällainen paikannisjärjestelmä. Näitä laitteita voidaan käyttää logistisia tarkoitus, tarkoituksia varten, muun muassa pk-yrityksissä ja niin edespäin. Joten esittelijän ajatus siitä, kuinka tätä, tällä voitaisiin hyödyntää Tätä voitaisiin hyödyntää myös älykkäiden liikennejärjestelmien toteuttamiseksi, niin ei saa, emme saa sen vuoksi ikään kuin unohtaa tätä alkuperäistä tarkoitusta. Niin 24, 24 kuukautta ehdotettiin äly ajopiirturin käyttöönottamiseksi. Olemme yhtä mieltä siitä, että delegoidut säädökset ovat sopiva ähm, keino. Olemme sitä mieltä, että valvontaviranomaisia tulisi ähm, koulia paremmin. Täällä mainittiin myös vakavan rikkomuksen yhteinen määritelmä, mutta en haluaisi tässä mentävän liian pitkälle. Meillä on jo täytäntöönpanon valvonnasta kokemuksia ja meidän ei tulisi mennä liian pitkälle näistä teknisistä määritelmistä ja siirtyä sitten laillisiin määritelmiin, jolloin meidän tulisi ehkä jo kyseenalaistaa oikeusperusta. Eli meidän täytyy määritellä ää, kyllä vakava rikkomus, mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, mitkä ovat seuraamukset, se on jäsenvaltioiden heiniä. Monet teistä mainitsitte sen, että kuljettajakortti ja ajokortti voitaisiin yhdistää. No, nyt ei pidä kuitenkaan sekoittaa yksityiselämää toisaalta ja ammatillista elämää toisaalta keskenään. Jos menettää älykortistaan jonkin osan, joka liittyy ammattiin, niin silloin ei enää voi ajaa yksityisautoilijanakkaan. Täytyy muistaa, että näitä kahta tehtävää ei sekoiteta keskenään. Meidän täytyy löytää joku hyvä kultainen keskitie tässä, koska on tärkeää, että tällainen, näiden toimintojen sekoittaminen tai yhdistäminen eivät estä yksityiselämää. No sitten poikkeukset. Olen tyytyväinen siihen, mitä Duran sanoi henkilökohtaisesti, ja varmasti osastonikin ovat samaa mieltä. Kysehän ei ole siitä, että ihmiset, vaikka asuisivat metsikössä, joutuisivat ajamaan neljä tuntia sitten tehdä työtä ja sitten taas joutuisivat taas ajamaan neljä tuntia kotiin, koska kyllä tässä onnettomuuden todennäköisyys lisääntyisi 30 prosentilla enemmänkin. Tämä, 100, tämä kilometrimäärä tuli tietyn analyysin perusteella. Me ensin ajattelimme 50, mutta sitten päädyimme sataan. 100 kilometrin ylittäminen, jos kohta saattaisi olla tapauksia, jossa henkilö ajaa 70 kilometriä tunnissa ja pääsee työpaikalleen ajoissa, niin ei tämä kuitenkaan kaikkia koske, joten emme voi luoda sellaista tilannetta, joka aiheuttaisi ongelmia näille työntekijöille. Sitten tämä seuraava liittyy näihin käsityöläisiin, joiden täytyy ehkä ajaa pitkiäkin matkoja ennen kuin voivat tehdä varsinaisen työnsä. Ja sitten tätä pitäisi palata. Eli vaikutusten arvioinnin perusteella tämä 100 kilometriä oli se raja, jonka puitteissa voimme kunnioittaa henkilön työaikaa ja sitä, että hän vielä pääsee turvassa kotiinkin. Täällä on muutamia muitakin seikkoja, joita haluaisin mainita. ajopiirturin etäkommunikointi ajotavasta helpottaa kyllä tarkastuksiakin. Ja tokihan olisi parempi, jos ei tarvitsisi umpimähkään pysäytellä autoja, vaan voisi tätä etätoimintoa hyväksikäyttäen kohdentaa nämä tarkastukset. Tästä varmasti koituu etua, joten nämä tarkastusulottuvuudet ovat tärkeitä. Täytyy muistaa myös, että on muitakin organisaatioita, kuten vaikka eurooppalainen standardointiorganisaatio, joiden avulla voitaisiin pohtia, miten tätä työtä voitaisiin tehdä muuallakin niin, että kaikkea ei tarvitsisi tuoda tähän asetukseen. Muistaakseni Foster mainitsi sen, että liitteestä on tuotu tavaraa leipätekstiin ja se saattaa aiheuttaa ongelmia kun teknologia edistyy. Joten meidän tulisi pohtia, että kuinka pitkälle me voimme tällä tiellä edetä. Ei tulisi yliarvioida toisaalta sitä ajatusta, että meillä olisi... Siis me ei pidä yliarvioida tämän asetuksen mahdollisuuksia, koska kun tulee teknisiä muutoksia, niin on vaikea muuttaa leipätekstiä liitettä, olisi helpompi muuttaa. No varmasti loppujen lopuksi saamme hyvän ja hyödyllisen lakitekstin, mutta emme me voi kaikkia ongelmia, sosiaalisia ja sun muita ratkaista teknisen asetuksen keinoin. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitokset. Ja lopuksi vielä rouva Pikau esittelijämme. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän esittämistään kommenteista ja kiittäisin myöskin komissiota. Tarkoituksena on parantaa digitaalisia ajopiirtureita siten, että niistä tulee käyttäjäystävällisempiä ja hyödyllisempiä kuljettajan kannalta – Valitettavasti tänä päivänä tilanne on sellainen, että nämä takograafit eivät anta, anna kuljettajille itselleen kovinkaan paljon tietoa. Siksi haluaisimme, että niistä tulisi ystävällisempiä ja hyödyllisempiä kuljettajalle silloin, kun kuljettaja pyrkii noudattamaan sosiaalilainsäädäntöä. Huomauttaisin myöskin, että olen täysin samaa mieltä Rova Durandin kanssa. Pääasiallinen tavoitteemme on tieliikenneturvallisuuden parantamiseen, parantaminen. Henkilökohtaisesti kannatan sitä, että poistetaan poikkeukset, koska 50 kilometrin raja on järkevä. Komissio on tehnyt tutkimuksen, joka osoittaa, että 100 kilometrin toimintasäde olisi ihan maksimi mutta olen varma, että muutosesityksiä vielä tullaan tekemään tähän samaiseen kysymykseen. Mitä tulee tämän toimintasäteen rajoittamiseen 50 kilometrin tai poikkeusten poistamiseen tai 50 kilometrin metrin pidentämiseen 100 kilometriin, niin olen varma, että kollegat tekevät muutosesityksiä. Liikennealan yritykset ja sitten korjaamojen rooli tilanne vaihtelee maasta toiseen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on suuria liikennealan yrittäjiä, joilla on omat verstaansa. Ja minua kiinnosti kuulla, mitä kollegani kertoi kokemuksistaan joissakin muissa jäsenvaltioissa. On päätetty täysin erottaa toisistaan liikennealan yrittäjät ja korjaamot tai verstaat. Komission ehdotus oli, että että tämä eronteko olisi absoluuttinen. Henkilökohtaisesti tuen tätä ajatusta. Uskon kuitenkin, että tähänkin tulee monia muutosesityksiä. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että paras ratkaisu löydetään vielä yhteistuumin kollegoiden myötävaikutuksella. Nähdäkseni on tärkeää, että me vahvistamme tiukennamme sääntöjä, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan. Minun mielestäni on tärkeää, että automaattisia rangaistuksia ei oteta myöskään käyttöön. Komissio totesi, että sitten kun kuljettajakortti tai mikäli kuljettajakortti ja ajokortti sulotetaan toisiinsa, tämä ei saa johtaa sellaiseen tilanteeseen, että kuljettajan henkilökohtainen elämä tästä kärsii, mikäli ammattipuolella hän syyllistyy johonkin. Sanon tämän nyt siksi, että integroidussa tietojärjestelmässä, johon sisäministeriöllä ja liikenneministeriöllä olisi pääsy, kumpikin voi syöttää omat tietonsa tietokantaan Otetaanpa esimerkki. Mikäli ilmenee, että kuljettajakortti on pistetty kuivumaan tietyksi ajaksi, tai ajokortti on voimassa tietyn ajan. Kaikki nämä elementit, kaikki nämä tiedot ja niiden paikkaansa pitävyys voidaan helposti tarkistaa. Minun mielestäni tässä ei pitäisi olla mitään teknistä ongelmaa näiden yhdistämisen osalta. Mutta kuten komission edustaja totesi, Uskon, että tätä ei ole riittävästi valmisteltu tätä ajatusta vielä. Sen vuoksi me tarvitsemme hieman tarkemman vaikutusarvion ennen kuin teemme päätöksemme. Sitten kun näiden korttien yhdistäminen tapahtuu, tämä pitäisi hoitaa vaiheittain, koska jossakin jäsenvaltiossa täytyy tehdä merkittäviä investointeja tämän mahdollistamiseksi. Mitä joihinkin kysymyksiin tulee, joita kollegat esittivät? Katson, että saatavuuden käsite on tässä tärkeä. Mikäli kuljettaja, tai siis päivystysaika, mikäli kuljettaja on esimerkiksi liikenteen harjoittajan toimistolla, ei hän silloin ole lepäämässä missään – mikäli hän päivystää. Hän, tämä ei ole mitään lepoaikaa, joten kukin toimi, lepoaika, työaika ja päivystysaika pitää nähdä erillisenä. Mitä liitteisiin tulee? Olen ottanut huomioon kaikkein tärkeimmät seikat liitteistä. Komissio muuttaa liitteitä yleensä delegoitujen säännösten kautta. Valitettavaa kyllä, liitteet ja asetus pitävät sisällä erittäin tarkkoja teknisiä sääntöjä, ja niitä on muutettu viime aikoina kymmenen otteeseen, edellisen kerran vuonna 2009. Jopa komissio itse on myöntänyt joissakin keskustelussa, että jotkut liitteet ovat vanhentuneita. Sikäli kun minä tiedän, neuvosto haluaisi poistaa liitteet ja siirtää tai hoitaa tämän siirtymäkauden avulla tämän koko kysymyksen ja katsomme, että jotkut tärkeät elementit pitäisi saada mukaan itse varsinaiseen asetukseen, jotta voitaisiin rajoittaa komission toimintamahdollisuuksia delegoitujen säännösten ollessa kyseessä. Nyt en sano enempää. Jään odottelemaan kollegoiden kommentteja ja muutosesityksiä ja olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne myöskin jatkossa Olemme järjestäneet kuulemisen. Olen kuullut myöskin työnantaja- ja työntekijä osapuolen näkemyksiä mukaan luettuna liikenteen harjoittajia. Olen kuunnellut myöskin GRCn näkemyksiä ja myöskin kaikkia muita asianosaisia. Kaikkia niitä, joita tämä asetus tulee koskemaan halusin kerätä mahdollisimman paljon tietoa tämän lainsäädäntöprosessin pohjaksi. Olen valmis tekemään teidän kanssanne yhteistyötä ja nyt odottelemaan muutosestyksiä. Kiitoksia, Elva 15.3. on tarkistusten määräaika. Rova Foster, teillä on puheenvuoro. Yes, sorry to interrupt, Mrs. Stickhouse is finished. Niin, minä esitin kysymyksen, tai oikeastaan huolenaiheen, joka liittyy siihen, että useissa jäsenvaltioissa, useisiin jäsenvaltioihin tulee venäläisiä ja ukrainalaisia ajoneuvoja. Miten te aiotte tällaisiin tilanteisiin puuttua, mutta te eikä komissio kommentoinut. Ehkä joku voisi lyhyesti kommentoida tätä. Oui, la commission, un commentaire à faire. Onko komissiolla tähän jotain sanottavaa? They have to follow. Näiden täytyy noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä ja tänä perjantaina äh, Genevessä YKssa tätä, tätä, tästä keskustellaan niin sanotun AETA-puitteiston äh, yhteydessä. Eli me pyrimme kyllä vakuuttamaan heidät siitä, mitkä ovat eurooppalaisen lainsäädännön noudattamisen edut heillekin. On tärkeää, että he käyttävät samankaltaista laitteistoa kuin me täällä Euroopassa. Shin, în um, considerentul 17, Miss Foster. Madame Foster. Miss Foster. Madame Ticao rajoute quelque uh, chose. Uh, și în... Uh, Haluaisitko lisätä jotain? Uh, și în uh, considerentul uh, numărul 17 al regulamentului se face referire... Johdatassa kappaleessa 17 tässä asetuksessa viitataan AEDR-sopimukseen, josta on YK tasolla neuvoteltu. Naapurimaista tulevat kuljettajat käyttävät välineitä B-liitteen määräysten mukaisesti. Merci de... Kiitoksia tästä lisätarkennuksesta vielä. Muistuttaisin siis vielä, että tarkistusten määräaika on 15. maaliskuuta. Esityslista on käyty läpi tältä päivältä, muuta ei enää täällä ole jäljellä. Kiitän teitä kaikkia ja muistutan vielä, että seuraava kokouksemme on 20.